So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start our... Hyvät naiset herrat, äh, käynnistellään äh, iltapäivän sessiota. Olen äh, hyvin iloinen ja tyytyväinen siitä, että uusi kauppakomissaari, kauppa, äh, kauppakomissaari Paul Hogan on täällä nyt ensimmäistä kertaa käymässä tässä äh, voimme vähän hahmotella yhdessä kauppapolitiikan äh, painopisteitä. Tämä on tällaisen strukturoidun vuoropuhelun äh, osa, tämä, tämäkin tapaaminen, joka puitesopimuksessammekin seisoo, kun parlamentin ja komission välillä sellainen aikoinaan tehtiin. Tämä on tällainen jatkuva toiminen harjoitus, miten tätä vuoropuhelua rakennellaan, miten sitä, minkälaisen struktuurin se sitten saa. No pääasia kuitenkin, että tässä meillä komissaari on kasvatusten kanssamme <clears throat> tällä hetkellä. Tässä strukturoidun vuoropuhelun mittaan tarkoitus on vähän täsmentää kauppa poliittisia strategioitamme, mitä me lähitulevaisuudessa on suunnitteilla, sekä lainsäädäntö että ei-lainsäädäntö ehdotusten valossa. Ja samoin tietysti keskustelua kansalaisyhteiskunnan parlamentin kanssa tietysti äh, käydään sitten tämän lainsäädäntötyön ohella ja rinnalla. Niin ikään tietysti olemme kiinnostuneita teidän kuulemisen yhteydessä annetusta palautteesta, saamastanne palautteesta. Voimme siihen sitten vielä palata niin, että sitten saamme siitäkin vähän osvittaa tähän kauppapoliittiseen strategiaan ja sen tulevaisuuteen. No niin, teillä on tässä varmasti nyt reilusti aikaa voidaksenne sitten halutessanne selittää vähän tätä kauppapolitiikan tulevaisuuden näkymiä. Say to you that I, I met the civil dialogue group yesterday, so I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tänne. Nyt tärkein tarkoitukseni oli käsitellä vuoden 2020 komission työohjelman pääkohtia – erilaisia sitoumuksia. Ja haluan osoittaa, että joltakin osin on päästy eteenpäin. Muistan kyllä teidän, teiltä saamani kotitehtävät. Meillä on tehty paljon eri aloilla. Ja haluaisin myös osoittaa, miten sovimme laajempaan kontekstiin. Tällä hetkellä on paljon epävarmuustiloja ja tällainen ympäristö ei tarjoa vakautta tai ennakoitavuutta tai helpota kauppaa, mutta tässä ympäristössä meidän täytyy pyrkiä siihen, että saamme vietyä eteenpäin monenkeskisyyttä ja reiluja sääntöjämme. Ja kaupan kautta pitää pyrkiä esimerkiksi kestävän kasvun ohjelman tavoitteisiin. En aio käydä kaikkia läpi työohjelmassa, vaan pureudun kahteen tärkeimpään asemaan. Ensinnäkin pitää pelastaa VTO. Ja aiomme käynnistää laajan aloitteen VTOn uudistamiseksi. Tiedän, että täälläkin keskustellaan siitä, mitä pitäisi tehdä. 12 VTOn ministeritason kokous pidetään kesäkuussa ja haluaisin tuoda ajatuksen esille siitä, minkälaisia uudistuksia kenties tehdään. Ja toivottavasti saamme uutta pontta nyt näihin keskusteluihin ennen kesäkuuta. Yritän saada aikaan tukea VTOn ylläpitämiselle ja sen äh, vetomuselimelle. Davosissakin on tästä puhuttu. Ja todella halutaan pitää tämä asia hyvin esillä. Tarvitaan yhteinen ratkaisu tähän yhteiseen haasteeseen ja EU tulee olemaan johtavassa asemassa tässä aiheessa. Me tuomme esiin ajatuksiamme Genevessä jäsenmaillemme ja katsotaan sitten, minkälaisia reaktioita siitä saadaan ja otamme opiksi ministerineuvoston sadosta ja katsomme sitten, minkälaisia konkreettisia toimia tarvitaan. Ja tässä nyt eivät kosmeettiset toimet enää riitä, vaan tarvitaan perinpohjaisia rakenteellisia uudistuksia. Täytyy katsoa sekä velvoitteita että oikeuksia, joita VTOlla on, ja on päästävä eroon sellaisista säännöistä, jotka eivät ole tehokkaita. VTO liittyy esimerkiksi tukiin ja teknologian siirtoihin. Meidän täytyy katsoa myös muita asioita, jotta saadaan entistä joustavampi ja monikeskisempi järjestelmä, jossa katsotaan enemmän kestävyyttä. Näihin järjestelmiin halutaan puuttua järjestelmän sisällä. Sitten tilatuet. Meillä on komissiossa valkoinen kirja, joka on tulossa aiheesta ennen kesää. Ja tässä käsitellään sitä, miten kaikilla olisi tasapuoliset toimintaedellytykset. Ja ensi vuonna tässä mennään eteenpäin. Kauppapuitteet joutuvat entistä tiukemmiksi ja jos emme valmistaudu, silloin olemme heikossa asemassa. Nämä ovat kaksi me ensisijaisesti, mutta totta kai muitakin alueita on. Tänä vuonna työ jatkuu ja tästä eteenpäin myös. Ja suhteiden, tärkeinten suhteiden hoito kuuluu näihin. Aiomme kehittää myönteisiä suhteita Yhdysvaltoihin ja puheenjohtaja von der Leyen on pyytänyt, että toimimme Yhdysvaltain hallinnon kanssa mahdollisimman rakentavasti ja olisi vuoropuhella Trumpin ja von der Leyenin välillä esimerkiksi teknologiassa, energiakysymyksessä ja niin edelleen. Olen parin viikon aikana kaksi kertaa Washingtonissa ja olen pyrkinyt kartoittamaan sitä, miten päästään positiivisesti eteenpäin haasteissamme kahdenvälisesti ja globaalisti ja käytämme hyväksi olemassa olevia mandaatteja. Olen tuonut maataloudessa markkinoille pääsyssä ja muissa kysymyksissä meidän kantojemme esille ja nyt katsotaan, miten tästä päästään eteenpäin ja tulevina viikkoina sitten katsotaan, saadaanko aikaan toimenpidepaketti, joka toimisi nykyisten mandaattien puitteissa ja veisi suhteitamme eteenpäin. Sitten Kiina. Se on mutkinkaampi Meillä oli tarkoitus tavata Pekingissä maaliskuun lopussa. En tiedä, toteutuuko tämä nyt, siltä ehkä näytä. Meidän täytyy pitää kiinni EUn intresseistä esimerkiksi kilpailukysymyksissä kolmansissa maissa ja myös Kiinassa. Haluamme myös moninaista kauppasuhteitamme ja näin tehdä myös Singaporen, Japanin ja Vietnamin kanssa. Näin saamme lisäpainoarvoa maailmanlaajuisesti. Ja haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että EU-Vietnam-sopimus on saatu hiljattain hyväksyttyä tällä. EUn täytyy toimia myös muilla politiikan aloilla, erityisesti ilmastossa. Ja voi, meidän pitää katsoa, miten kauppapolitiikan välineillä voidaan viedä tätä asiaa eteenpäin. Vihreämpi tuotanto ja se, että Pariisin sopimuksen tavoitteet otetaan kaikkiin kauppasopimuksiimme mukaan, mutta voidaan katsoa myös pidemmälle minkälaisia uusia välineitä tarvitaan. Tämä prisma, jota tässä nyt on katsottu hiilitulliveron ja mekanismin yhteydessä on tärkeä. Nyt haluamme katsoa kauppaa moninaisemmin. Sellaista kauppaa, jota saadaan eteenpäin ja jonka kautta maailmasta tulee kestävämpi. Kestävä kehitys ja meidän kauppapolitiikkamme on jäänyt eteenpäin monenvälisiä standardeja, ei pelkästään ympäristökysymyksissä, vaan työ- ja ihmisoikeuksissa ja myös muissa kysymyksissä. Tätä täytyy katsoa myös tulevassa teollisuuspolitiikassa ja komissio tulevina viikkoina tuleekin tekemään ehdotuksia tämän aiheen tiimoilta. Keskustelemme kaupan, turvallisuuden ja teknologian linkkejä, miten ne yhdistyvät aivan uudella tavalla. Ja tässä yhteydessä on äärimmäisen tärkeää ajaa omia arvojamme, ympäristökysymyksiä, yhteisiä hyötyjä, monenvälisyyttä ja niin edelleen. Kiinnitämme tarkasti huomiota myös kansainvälisen julkisten hankintojen menettelyyn. Ja emme voi avata sisämarkkinoita, mikäli emme saa vastavuoroisuutta, vaan tässä täytyy katsoa tilannetta laajemmin. Täytäntöönpano. Käytämme edelleen kaupan hyötymekanismeja ja pohdimme mahdollisia muitakin välineitä, joita kenties tarvitaan, ei pelkästään Kiinan tai Yhdysvaltojen suuntaan, vaan myös UK kanssa. Mandatissa keskitytään äh, myös siihen, että tämä avataan hyvin korkean tason virkamiehille ja tällä annetaan oma rakenne henkilökuntansa. Ja tässä todella halutaan päästä kaupan esteistä eroon ja valmistaa, varmistaa se, että kumppanimme pitävät kiinni ilmastojen muista sitoumuksistaan. Ja haluamme myös raportoida edistyksestä tälle valiokunnalle, sidosryhmille ja jäsenvaltioille. Ja lisäksi Lopuksi voidaan esittää myös valituksia. Sidosryhmät ja yhteiskunta ylipäätään voidaan tehdä. Kaikki tämä ja vielä enemmänkin tulee muutaman viikon aikana politiikka asiakirjassa mesille. Ja nyt haluaisin sitten kuulla teidän kommentteja myös tuohon paperiin, kun sen aika on. Avoimuuden hengessä toisiamme kuunnellen pyrimme luomaan näitä suhteita kaksisuuntaisesti me olemme maailman kaikkein avoin toimija kauppapolitiikassa. Tämä on pitkälti Malmströmin, komission jäsen Malmströmin ansiota. Ja meidän täytyy edelleen lisätä asiakirjojen määrää, jota voidaan julkistaa verkossa ja meidän pitää toimia neuvottelujen kaikissa vaiheissa avoimesti ja tämä onkin edesauttanut myös luottamuksen lisäämistä. Näin ihmiset saadaan mukaan toimintaan ja haluan jatkaa saman mallin. Ja siksi eilen kerroin uusista aloitteista, jotka merkitsevät sitä, että komissio jäsenvaltioiden pyynnöstä julkaisee tietoja esimerkiksi kahdenvälisistä investointisopimuksista, ja toimista kolmessa maissa. Ja tulen ehdottamaan kollegiolle myös sitä, että julkaisemme lisää asiakirjoja, kuten suosituksia tuleville, tulevista neuvotteluista, jotka liittyvät kauppaan. Ja ainakin niissä asioissa, kun kauppa, kauppakomissaari on johtavassa asemassa. Ja tulen ehdottamaan sitä, että raportoidaan laajemminkin kauppasopimuksesta. Näin lisätään tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja kaupan suojamekanismien kohdalla avoimuus on myös tervetullutta. Meidän täytyy totta kai muistaa myös sitten ajoittain luottamuksellisuus, mutta meidän täytyy olla mahdollisimman avoimia. Julkisuudessa pitää myös tietää, miten suojaudumme epäreilulta kaupan käytänteiltä. Ja kun asiakirja julkaistaan, niin puolan sitä, että toimimme asetuksen avoimuussääntöjen mukaisesti. Näistä syistä olen aikaisemmin puhunut. Tähän liittyy avoimuus, mutta myös muita kysymyksiä. Tarvitaan selkeää ja suoraa keskustelua ihmisten kanssa. Barometri osoittaa, että EU-kauppaa tuetaan laajasti, mutta ihmisillä on myös pelkoja ja kysymyksiä ja huolenaiheita, ja näihin haluamme vastata. Ja tähän meillä on myös vastuu. Haluamme jatkaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja Euroopan parlamentti on sitoutunut tähän myös. Olen nähnyt teiltä mielenkiintoista materiaalia videoiden ja muun materiaalin muodossa. Ja meidän täytyy näyttää, kuinka arvokasta kauppapolitiikkamme on. Tässä hyvä puheenjohtaja. Minun puheenvuoroni ja nyt otan vastaan kysymyksiä. Perfect, commissioner. Erinomaista, herra komission jäsen. Avo, avoimuus, äh, yksi lisää hyvä uutinen. Hyvä uutinen lisää siis. Olen äh, todellakin tällä äh, saadaan tukea kauppapolitiikalle vahvistetuksi. Nyt sitten poliittisille ryhmille puheenvuoro, neljä minuuttia per nenä. Herra äh, Werner seuraava ensimmäiseksi. Hogan. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen Hogan, että tulitte tänne valiokuntaan. Kysymykseni koskevat maailmankauppajärjestön e-kauppaneuvotteluja. Voisitteko alkuunsa päivittää tilannetta koskien viime viikon neuvottelukierrosta? Saavutettiinko edistystä? Mitä valiokunta, äh, komissio tekee nyt? Ja miten käytätte aikaa ennen ministerikokousta? Ja voisitteko sanoa, onko viime viikon tulos sellainen, että se auttaisi meitä ennustamaan sitä, mikä olisi seuraavan kierroksen tilanne, koska seuraava kierros on vaikeampi, koska siellä käsitellään kyberturvallisuutta ja tietosuojaa. Ja vähän samasta aiheesta. Näettekö mitään rinnakkaisuutta digitaalisten palvelujen lainsäädännön ja e kauppalan kanssa? Ja miten te työskentelette sitten muiden komission jäsenten kanssa tämän portfolion suhteen? Kiitoksia sitten äh, SND-ryhmästä. hyvä. Kiitoksia komissaari. Kiitos, että olette läsnä täällä. Äh, äh, hauska kuulla teidän painopisteitänne ja verrata niitä omiimme aika lähellä tuntuvat olevan. Mutta heti alkuun kuitenkin kyse, kysymys täytäntöönpanosta ja sitten tämmöinen myöntymisneuvottelut ja sitten loppujen lopuksi täytäntöönpano. Esimerkiksi meillä Alankomaissa on nimenomaan tästä sitä sopimuksesta äh, Konkreettinen kokemus. Te laaditte pitkähkön ja hyvän kirjeen tuohon aikaan. Äh, mutta siinä tulin kiinnittäneeksi äh, huomiota muutaman seikkaan. Ensinnäkin tämä kaikki on keskustelun kestiössä, kaikki, jotka liittyvät investointi, investointisuojasta ja e stä Ajatellaan tätä VTO kontekstia Alankomaissa, kuten monissa muissakin jäsenmaissa, on aika paljon vietä huolta, huolta siitä, mitä tämä ICS-toimiset, sitä tarvitaan julkisten viranomaisten nimettämä, nimeämät pätevät kokeneet tuomarit olisivat sitten siellä ja, ja olisivat sitten tilivelvollisia kansalaisyhteiskunnalle myöskin. Se on tärkeä huomio, haluaisin siitä tar- tarkemman kommentin teiltä. Ja sitten tiedetään että vielä toinen tärkeä seikka, ja liittyy meidän no, normistoon, normistoomme, standardeihimme, esimerkiksi pihvilihan, häränlihan, hormonilihan – tuotantoon ja liikkeisiin, niin sitten vaikkapa tuholaismyrkyt, ne saattavat olla kiellettyjä tai osittain kiellettyjä EU-ssa, mutta sitten kuitenkin monen mutkan kautta sitten päätyvät kuitenkin lautasellemme. Eivätkä ole sitten tietenkin kaikki välttämättä ole ihan määräysten mukaista toimintaa. Mainitsitte muutaman tärkeän seikan tässä kirjassa lisäksi vielä, eli että että se, äh, luvut ovat äh, täytäntöön pantavissa ja pakotteiden äh, pakotteet siellä taustalla pontimena. Se olisi oikein hyvä kaikille tulevaisuuden vapakauppajärjestelylle. Olette sanoneet kirjassanne olevan, olevan, olevan avoimia siihen esimerkiksi, että katsotaan, että tarvitaanko jossain toiminnassa jotakin suunnanmuutosta. Tämä keskustelu on minun mielestäni äh, käynnistettävä. Miten saisimme sitten äh, tämän luvun äh, toimivammaksi ja miten pakotteet mukaan? Sitten Karin Katmon. Eh, we have just passed a Vietnam agreement. Vietnamin sopimus on juuri hyväksytty laajalla enemmistöllä parlamentissa ja siinä me selvästi puolsimme vapaata kauppaa ja myös kestävää kauppaa. Ja me olemme oikein tyytyväisiä tämän suhteen. Varmasti me saamme hyviä sitoumuksia ennen äänestystä. Ja enemmän, laaja enemmistö osoittaa, että me olemme uskottavia, ky- kyvykkäitä maailmanlaajuisia toimijoita. Meillä on paljon tärkeää työtä edessämme. Meidän täytyy käsitellä tämän sopimuksen seurantaa. Ja miten te näette tämän uuden enforcement officerin roolin? Toinen kysymys koskee Kiinaa. Äskettäin Kiinan suurlähettiläs Ruotsissa uhkaili kaupan rajoitteilla Ruotsia. Uhkailua tapahtui, kun meidän kulttuuriministeri antoi palkinnon ruotsalaiselle kustantajalle Kim Haille, jota Kiinan viranomaiset ovat pitäneet pidätettynä ilman oikeudenkäyntiä jo neljä vuotta. On oikeudellisesti hyvin kummallista toimia näin, mutta mielelläni kuulisin, mitä te tuumit Mitä näkemyksiä teillä on siitä, miten me voimme tukeutua Euroopan unioniin, kun tällaisia uhkia tulee vastaan. Uhkia, joita me emme mitenkään voi hyväksyä. Ja kolmas kysymykseni, super kiinnostava kysymys. Se koskee rajasopeuttamista, hiiliveroa rajalla rajasopeutumismekanismia. Onko teillä ollut mahdollisuutta keskustella tästä muiden maiden kanssa, muiden alueiden kanssa? Ja onko teillä mitään näkyä siitä, onko muita maita, jotka, joilla olisi sama ideata hiilitullimekanismista? Löydämmekö kumppaneita? globaalissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kiitoksia. Juva. Thank you, Chair. Arvi Commissaire, and I better to speak French this time. Kiitoksia. Puhun ranskaa. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi on globaali ja samalla henkilökohtainen. Ja kohdistan kysymyksen komission jäsenelle. Eikö teillä ole pelko siitä, että jäätte hyvin yksin. Olen puhunut merkittävien aasialaisten vaikuttajien kanssa ja olemme hieman laskeneet asioita. Noin kaksi kolmasosaa BKTstä ja noin 80 prosenttia kansalaisista – kuuluu siihen ryhmään, joka ajattelee, että he voivat kauppapolitiikan keinoin edistää omia etujaan. En sano, että he ovat protektionisteja, mutta kuitenkin hyvin realistisia kansallisissa toimissaan, ja heillä ei juurikaan ole intoa lähtemä, lähteä siihen, että toimitaan entistä moni, monenvälisemmin. Euroopassa monet eivät halua enää välttämättä vapakauppasopimuksia. Ja tämä vaikuttaa geopoliittisesti sitten kauppaan. Tähän liittyvät myös terveysuhat, joita nähdään. Ja tärkeintä olisi, että siirtäisimme tuotantomme uudelleen omalle alueellemme. Eli kysyn vielä uudestaan, tuntuuko teistä siltä, että jäätte hieman yksin, ja ketkä ovat kumppaneitanne siinä, että saadaan uudistettua VTOta uudelta pohjalta eh, ja monenväliset sopimukset toimimaan. Ja sitten toinen kysymykseni on operatiivisempi, ja esitän kysymyksen pikemminkin ranskalaisena. Kuulin juuri, että suurten lentoyh- lentoyhtiöiden edustajat tulevat edustamaan eh, maatalousseminaarin solidarisuuttaan viljelijöitä kohtaan, kun katsotaan ranskala- yhdysvaltalaisia tulleja, joita on nostettu. Yhdysvallat pyrkivät jakamaan EU-ta eurooppalaisia, asettamaan heitä toisiaan vastaan ja näin ilmailuala ja esimerkiksi viljelijät olisivat toisiaan vastaan. Ja konkreettisesti kysyn, minkälaiseen strategiaan aiotte ryhtyä, jotta tällainen eurooppalaisten kansakuntien jako voidaan estää ja se, että emme täällä taistele toinen toisemme vastaan. Kiitoksia sitten Heidi. Kiitoksia puheenjohtaja, herra komissaari. Kerroitte aika hyviä uutisia avoimuudesta varmaankin haluatte tätä edeltäjän politiikan linjalla jatkaa ja tätä, tätä ulottuvuutta vielä painottamaan niin, että julkinen sana, julkisuudessa ymmärretään, mistä me aina kullankin neuvottelemme. Mutta muutamasta erästä tällaista lippulaiva-hankkeesta kuitenkin teidän työohjelmassanne olen kummissani. Sillä on aika he, he, he, heikohko kauppapoliittinen ulottuvuus. Miten kauppapolitiikkaa voitaisiin sinksata niin, että se on Pariisin sopimuksen vaatimusten mukainen ehtojen mukainen ja sen varmistamiseksi, että tulevaisuudessa nähdään sitten neuvottelutuloksia muidenkin maiden kanssa niin, että Pariisin sopimus on todellakin sitten molempia osapuolia sitova. Siinä on mielestäni niin heikko kohta vielä. Sitten äh, vielä äh, tiedonanto EUn teollisuusstrategiasta äh, komission mm, toimintasuunnitelmassa. Onko siinä otettu jonkinlaisia EUn kauppapoliittisia ulottuvuuksia, sivuako se näitä seikkoja ollenkaan, ja voidaanko tämä teollisuusstrategia kytkeä yhteen Euroopan Green Dealin kanssa eh, ajatellen sitä kansallisen kaupan ulottuvuuksia. Siinä tarjoutuisi eh, mielestäni erinomainen eh, mahdollisuus tällaisen yritysselvitykseen ja perusteellisiin tutkimuksiin due diligence pohjat. Kiitoksia. For the ECR Mr. ECR e tähän Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen esityksestämme. Jäämme teidän kunnianhimomme vapaan ja reilun kaupan puolesta. Epävarmoina aikoina, epävakauden aikoina, olen samaa mieltä, että tarvitsemme sääntöpohjaista kauppaa, joten ensimmäinen prioriteetti on pelastaa maailmankauppajärjestelmän monenkeskeinen kauppajärjestelmä. Ensimmäinen kysymykseni koskeekin sitä Yhdysvaltojen yksipuoliset toimenpiteet ovat pahoiteltavia, mutta jotain järkeä siinä on. Menettelyt ovat kalliita. Ovat... Meillä on nyt jotain siinäkin, mitä he sanovat, että tuomarit vähän venyttävät sääntöjä. Tai että säännöt eivät sovi nykyaikaan ja kauppaympäristösäännöt Mitä selkeitä näkemyksiä? ehkä palauttaa tämän monen keskeisen järjestön henkiin? Vai vetävätkö kaikki sitä ohi? Ja toinen tärkeä kysymys on, että täytyy saada sopimuksia Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian kanssa. Meillä on geopoliittinen komissio. Te olette sellainen. Ja tämä täytyy olla yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Mitä visiota teillä on Kiinan suhteen. Pitäisi tehdä selväksi, että, että pelikentän pitäisi olla tasainen, pitäisi olla vastavuoroisuutta. Teknologian siirron pitäisi loppua. Ja valtion avun pitäisi loppua, jotta kilpailu jatkuisi tällaisesta pelikentältä. hintojen suhteen, oletteko, skep- oletteko te todella oikeassa skeptisyydessä? Ne, onko mahdotonta tehdä rajoitettuakaan vapaakauppasopimusta tai edes investointisuojasopimusta? Intialla on 22 jäsenmaan kanssa kahdenväliset sopimukset. Enää ei ole investointisuojaa. Eikö olisi kuitenkin mahdollista saada joku investointisuojasopimus? Minä uskon ICSään. Jos ajatellaan Vietnamin ja Kanadan sopimuksia, minä toivon, että tämä investointisuoja lautakunta, sitä voisi ehkä saada maailmanlaajuisen organisaation. Sillä on itsenäiset tuomarit, PK-yritykset voivat käyttää sitä helpommin, ja ole pakko mennä paikallisiin tuomioistuimiin, joka jossakin maissa on aito ongelma. Onko meillä jo odotettavana, että jo pitkällä aikavälillä meillä olisi monenkeskeinen sijoittajasuojatuomioistuinjärjestelmä? Äh, Helmut Scholz. Sitten QE-ryhmästä Helmut Scholz. Äh, äh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissiolle tästä selkeästä avoimuussa avauksesta. Ainakin meidän ryhmämme tukee, tukee teitä, kun kansa, kansalaisten kanssa pyritään käynnistämään vuoropuhelua ja kesku, keskustelemaan siitä, mihin 21. vuosisadalla kauppa pitäisi suunnata ja millä tavoin. Esimerkiksi jos ajatellaan, Yhdysvaltain media on raportoinut, että olette valmiit kompromissia koskien tiettyjen äh, maataloustuotteiden äh, suosituimuuskohtelua, samoin maatalouden ja kalastussektorilla. Äh, joitain sääntöjä siellä kenties olisi helpotettavissa. Voisitteko tätä hiukan avata ja voi, katsotteko, että tämä ylipäätään kuuluu toimen, toimenkuvaanne ja mihin suuntaan sitten nämä neuvottelut ovat menossa? Tiedä, tiedä, tiedämme, että tässä on ollaan hyvin kriittisessä ilmastossa, jos ajatellaan niin, lentokoneita, autoja ja muita tällaisia raskaasti verotettuja tuotteita. Entä sitten mikä, mitkä sitten Kiinan kauppasuhteissa olisi tämä kauppa ainoana lähestymistrategiana? Siellä on se mm, mm, lähes puolitoista miljardia ihmistä. Jos ajatellaan koko planeetan äh, tulevaisuutta, se tiettyjä kriteereitä tietysti edellyttää tällä, näissäkin suhteissa. Entä, entä sitten mm, äh, äh, markkinoille pääsyä, ajatellen syyskuun Leipzigin kokousta, onko jotain Vietnamin sopimuksen kaltaista siltä osin ehkä odotettavissa? ja kuten juuri äsken jo kuultiin, miten tähän kestävyyskehitykseen reagoidaan, että, että, että saamme tämä 17 kestävän kehityksen tavoitetta sitten todellakin tällaiseksi kulmakiviksi tälle tielle tai virstanpylväksi eikö ne niin pitäisi muuta sopimaan paremmin kauppapolitiikan tarpeisiin esimerkiksi kiertotaloutta, kiertotalouden kautta. Mietitään huolellisesti, että mitä, millä tehdään kauppaa ja missä vaiheessa tarvitaan oikeata todellista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja e, minkälaiset heijastumat tällaiset on tulevaisuuden kauppasuhteeseen. Kiitoksia komissaari. Minä vielä kysyisin yhden kysymyksen tämän ensimmäisen kierroksen lopuksi. Kolmas kotitehtävä on, liittyy eh, tämän eh, toimitusketjun due diligence-harjoitteisiin. Eh, meillähän on täällä lainsäädäntö mietintö tulossa parlamentilta. Neuvostossakin tästä on, ollaan keskustelua tulossa koskien tätä harjoit, tästä harjoitteesta, mitä tulee lainsäädäntöön, että se, että kaikkiin ulottuvuuksiin äh, perehdytään tässä äh, toimitusketjussa. No niin, ensimmäinen kierros, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Um, on e-commerce... Kaupasta. Varmaan kysyi edistyksestä. Me julkaisimme tänään uuden datastrategian. Ja se vaikuttaa myös meidän toimintaan maailman kapajärjestössä. Mä ymmärrän, että EU haluaa olla suvereeni. Meidän täytyy kunnioittaa yksityisyyttä, turva, tietoturvaa, mutta myös rajoja. Meillä on valtava mahdollisuus EU:ssa sitä valtavaa teollista dataa, jota ei käytetä tarpeeksi nykyään. Sarjaa EU-ssa paljon mahdollisuuksia. Mitä olemme tehneet EU-ssa? Me olemme tehneet töitä trans, transaktioiden suhteen, että e- e-sopimukset olisivat hyväksyttäviä. Ja sitten sääntöjä, jotka parantaisivat kuluttajaluottamusta, sillä jos yksityiseen ja tietoturvaan ei voida luottaa, niin meillä on ongelmia. Me olemme nähneet, mitä Mr. Facebook sanoo. Enpä usko, että Facebook kunnioittaa yksityissääntöjä. Me haluamme lopettaa, lopettaa tuulit elektronisista transaktioista, eli digitaalisista rajat ylittävistä si- siirroista, esimerkiksi videot, mu- musiikki, softa ja sitten pakollinen ohjelmisto softaan vaihto tai siirto. Tässä meidän tavoitteemme on. Me etenemme. YK tekee läheistä yhteistyötä Tässä asiassa me haluamme sen pelikentään. Me haluamme kuluttajat luottamaan tähän ja haluamme pitää huolta siitä, että EU ei mitenkään kärsi sitä esimerkiksi dataa lokalisoidaan paikallistetaan, koska Yhdistyneen kuningas kanssa varmasti tullaan käymään vakavia neuvotteluja, tästä tullaan puhumaan. Tämän huomioon että me olemme tyytyväisiä, mutta kesäkuun lopulla Nursultanissa päätöksiä tehdään, mutta toivottavasti seuraavaksi voidaan keskittyä e-kauppaan ja jos onnistumme siinä, se olisi merkittävä edistystä. Tämä on eurooppalainen perspektiivi, tätä me toivomme, mutta, olemme yksi pelaaja vain muiden joukossa. Ne dokumentit, jotka tänään julkistetaan, ja osa tätä digitaalisten palvelujen lainsäädäntöä, joka tullaan vuoden loppuun mennessä julkaisemaan, näissä sanoi herra de Bretonia. Tämä tulee osa, olemaan osa e-kauppaneuvotteluja. Katlin, olette ihan oikeassa. Että olin yhteydessä Hollannin viranomaisiin ja halusin vähän selkoa sitä väärästä informaatiosta, jota ihmisillä oli paljon, ei ei tarvitse muuttaa mitään. Selkeytämme mitään. Sovittu joskus ihmiset lukevat sopimukset huolellisesti, joskus, joskus eivät, ja komissio aina mielellään selkeyttää asioita. En halua sanoa, mikä setän suhteen lopputulos on, mutta tämä viikko oli askel eteenpäin. Pelättiin, että Hollannin olisi vaikea hyväksyä se, että sen äänestettiin ja se hyväksyttiin kolmella äänellä, mutta oli mikä oli. Mutta kaikki voitot Hollannissa ovat kapealla marginaalilla. tämä on kiva juttu, koska Hollanti on aina kannattanut avointa sääntöpohjaista vapaakauppaa ja vientiä kannalta Hollanti on myös suuri viejämaa. Se luo paljon työpaikkoja. It exports about 160 billion euro. Vienti on noin 160 miljardia hyödykkeitä 30 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta sitten. että Hollanti on varmaan myös kestävän kaupan johtaja. Joten kanlainen sijoittajasuojajärjestelmä on kiinnostavaa. Ja ihmiset positiivat itseään suhteessa Kanadaan sopimuksia ja katsotaan, miten tämä toimii. Tapaan Kanadan viranomaiset pari viikon kuluttua, jotta saisimme enemmän tietoa siitä, miten tämä toimii. Mahdollisimman vähän rakenteellisempaakin keskustelua. Joten ihan periaatteet. kolmansien maiden torjunta-aineet. Mutta otamme se pakasti, joka meillä on tiedepohjainen lähtökohta tai sitten ei. Minä kannatan tiedepohjaisuutta. Mutta viljelijöillä pitää olla oikeat vaihtoehdot, jotka eivät haittaa ihmisten terveyttä. Halutaanpa kiiltää tuotteita miltä puolelta tahansa. Komissaari Filifilides tulee priorisoimaan komission näkemysten hahmottelua lähitulevaisuudessa. Me tulemme jotakin ehdotuksia. Kuluttajansuojan pääperiaate. Torjutaan näiden vastustamisessa ja tiedepohjaisessa lähestymistavassa on yhdet neuvottelut, jos me ehkä me haluamme olla ehkä vähän pitemmälle. Me olemme pyytäneet merko suurilta ja selvityksiä, varmistuksia esimerkiksi siipikarjan tuottamisesta. Mennäänkö pitemmälle? En kirjikseen kantaa halua löydä lukkoon, mutta se ruoka, jota eurooppalaiset ovat, ovat lähinnä ne vapaata tai jäänteet ovat hyvin alhaisia. Eli tämä maan tilalta haarukkaan politiikka toimii. En usko, että tässä talossa on yksimielistä sanktioiden suhteen. Jos ehdottaa sanktioita kolmasen osapuolien on vaikea hyväksyä sitä ja sitten ei saada sopimusta. Ehkä se te haluatte, mutta olen tosissaan tiedän tämän kokemuksesta. Jos tätä äh, turvaperiaatetta, varvaisuusperiaatetta, kietosopimusta ja muuta miettii, niin täytyy löytää tasapaino. Mitä korkeampi suojan taso meillä on, sitä parempi minulle tietysti. Sitten tämä Chief Enforcement Officer olen kertonut jostakin periaatteesta tulee julkaisemaan paperiin ja voimme miettiä, miten vahvistamme tuota roolia. Mutta täytyy myös katsoa, pitää huolta siitä, että mitä tehdään, se tällä toimii. Esimerkiksi PK-yritykset, he hyötyvät vain 35 prosenttia minkä tahansa vapaakauppasopimuksen edusta. Se on ihan liian vähän. Mitä voisimme saada lisää informaatiota? Miten parempia välineitä pk-yritysten avuksi? 20 prosenttia pk on yrityksistä on pk-yrityksiä. Minä haluaisin löytää uusia mahdollisuuksia, että voisimme kohdentaa toimia pk-yritykset saisivat enemmän hyötyä irti vapaa-kaupasta. Ja, ja tästä tämä kauppasopimusten valvoja ja oikeat resurssit hänelle, riittävät resurssit auttaisivat pk-yrityksiä riittävästi. Meidän täytyy tehdä selväksi myös kauppasopimusten hyödyt ja koordinoida jäsenmaiden kanssa. En tiennyt, että, että kiinalaiset ovat uhka ruotsalaisille. En ole varma niistä kysymyksistä. Mielelläni jatkan yksityiskohdista. kohdista Sitten nämä raja hiilitulli, mekanismi verosanaa hän saa käyttää. Uusi lyhennä tästä on varmaan tulossa, mutta maailma sanoo, että sen pitää olla maailman kauppajärjestön kanssa yhteensopiva. Sillä on tiettyjä seuraamuksia. komissaari Gentiloni etenee ajan kanssa pitää huolta, että ei tehdä virheitä en usko, että komission ehdotusta tulee ennen keskivuoden puolta väliä. Tehdään asioita oikein. En mä halua ajattaa vahingossa ampua itsemme tai teollisuuttamme jalkaan. Mutta hilta täytyy hinnoitella. Ja Erpelan vihreä sopimus on auttanut Erpelan mekanismit toimii paremmin. Ja, ja sitten kysymys on, että miten tehdään, minkälainen mekanismi luodaan. Herra Gentilonilla on avoin suhtautuminen. Hän varmaan mielellään tulee tänne valiokuntaan juttelemaan. Minä en kauppakomissaarina tuonne itseni yksinäiseksi. Meillä on runsaasti kauppasemuksia seitsemän maan kanssa, 70 maan kanssa. Ei se ole huono juttu. Mä pyrimme investointisopimukseen Kiinan kanssa. Katsotaan, minne päästään, mutta heidän täytyy saada se tähän teollisuuden tukiaisiin ja pakolliseen teknologian siirtoon niin, että eurooppalaisia yrityksiä ei pakota. Kaikki ovat kaupassa nyt tasaista pelikenttää. Se päättää yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Kiinaan ja muihin. niin me yritämme käyttää olemassa olevia mekanismeja. Onpa se teollisuuden tukiaiset, äh, työntekijöiden oikeudet, ruokastandardit. Meillä on paljon tukea maailmankapajärjestössä. Kun me uudistamme maailmankapajärjestöä, jotka ovat osa tämä monen keskeistä järjestelmää, jota me haluamme luoda kapajärjestössä, joka on vastine tähän vetoomusjärjestelmän romahtamiseen. Meillä on tapaamisia Genevessä – tänään ja minä menen ottavan ryhmän kokoukseen 18.3. ja olen OECDssä toukokuussa. Pyrimme siihen, että saisimme Nursultanin kokouksessa edistystä aikaan ja olemme aktiivisia, me pyrimme mahdollisimman paljon saada aikaan. Sitten Airbus raskalainen yritys, mutta siellä on sisaryhtiöitä muissa maissa ja sitä 22 jäsenmaata, joihin tariffit vaikuttavat. Koska Airbus hävisi jutun. Me otamme Airbusia, ei toisinpäin. Me työskentelemme yhdessä Airbus-jutun vuoksi. Meillä on tämä riita Yhdysvaltojen kanssa, mutta viime viikkoina olemme pyrkineet siihen, että me saamme neuvottelun tulokseen Airbus Bank jutuissa. Me uskomme, me voitamme äh, voittavamme, mutta yhdysvaltalaiset eivät usko, että rangaistukset ovat niin isot kuin arvostapauksessa verrattuna Boeing, tulevan Boeing juttuun. Mutta ehkäpä he tulkitsevat asiaa väärin. Toivottavasti meillä on neuvoteltu tulos Airbusin ja Boeingin kanssa. Me olemme molemmat, että molemmat yhtiöt sitoutuvat lainsäädännön auttamiseen ja viime perjantaina mediassa oli kovasti kiinnostusta siihen, että tariffit lisääntyisivät ja enemmän tariffeja tulisi listalle. Näin ei käynyt ja se oli myönteistä. Olemme myönteiset Yhdysvallat antavat merkkejä, että he ovat mielekkäästi neuvotella meidän kanssa, että saadaan jotain ymmärrystä. Toivottavasti en ole naivi ja on paras mahdollisuus käsitellä tariffikysymyksiä ja viinikysymyksiä. Ajatellaan viinikysymyksiä ja muita. Näemme, että tietosluomassa osoitetaan, että Yhdysvalloissa on tapahtunut viinin kysynnän laskemista suhteessa aikaisempiin kuukausiin, mutta se tapahtuu siitä, että jossakin kuukausi oli keskimäärin korkeinta. Mutta kaiken kaikkiaan minulla on luvut, että luku on kokonaisuudessa prosentti 2019. Luku kasvoi. Hän sanoi, että se on laskenut, mutta näin ei ole. Sitten vihreä sopimus ylipäätänsä. Heidi, me olemme sanoneet, että kaikissa tulevissa sopimuksissa Pariisin sopimuksen täytyy olla keskeinen osa sopimusta, mutta kauppapolitiikassa ylipäätänsä meidän täytyy yhdistää kaikki vihreän sopimukseen. Kaikkien komission jäsenten täytyy ottaa suhteuttaa kantaansa vihreään ohjelmaan ja myös kaiken, kaiken pitää noudattaa vihreän ohjelman periaatteita. Bourgeois mainitsin, että tässä katsottiin niin monia vetokysymyksiä. Me olemme sääntöpohjainen EU. Jatkamme tätä samanmielisten maiden kanssa – Olemme keskustelleet näistä huolenaiheista, ehkä ne haluavat. Mutta katsotaan, mitä vetomus Elin sanoo. Minä ja monia näitä näkemyksiä Etäisvallat ovat maininneet tehokkaammasta organisaatiosta. 163 maata pääsisi sopimukseen, se on iso juttu pyytää, mutta me olemme avoimia ehdotuksille. Tapasin Intian ulkoministerin ja ei ole mitään odotuksia, että pääsemme Intian kanssa vapaakauppasopimukseen lyhyellä aikavälillä. Me keskeytimme neuvottelut hyvästä syystä ja mikään ei ole mahdollistanut neuvotteluiden aloittamista, mutta me olemme valmiita kesken keskustelemaan investointisuojasopimuksesta ja se ovat, jos antaa meille hyviä syitä ehdottaa tällaisia asioita. Mutta kuten Katlin van Bremtillä sanoi, että ICS on sitova keino, jolla ihmiset saisivat oikeussuojakeinoja käytettyä tämän järjestelmän puitteissa. Result, Yhdysvaltojen ehdotukset kuuluvat olemassa oleviin mandaatteihin. Nykymandaatteja ei ylitetä. Älkää aina uskokaa sanomalehtiä. Me sanomme, että tuemme nykymandaattia. Se rajoittaa diilintekomahdollisuuksia. Yhdysvallat on pyytänyt meitä tekemään jotakin juttuja äh, kasvinsuojelualueella, torjunta-ainealueella. Nämä tunnettuja juttuja. Emme me tule kuitenkaan hyväksymään ehdotuksia, me tule laskemaan äh, standardeja millään alueella, onpa se ruoasta tai muusta. Meillä on rajoitettu mandaatti ja siltä pohjalta toiskennellaan Yhdysvaltojen kanssa. aikaan Leipzigissä kiinalaisten kanssa sopimus? En, en ole ehkä optimistinen. Aika meni hukkaan koronaviruksen vuoksi. Paljon kokouksia on peruutettu. Jos me olisimme sa- saadaksemme sopimuksen Leipzigissä, meidän olisi pitänyt saada kesäkuussa, heinäkuussa loppuun se ei ole varmaan mahdollista mutta mutta me mäkin lasten kanssa monilla alueilla, mutta, mutta tärkeät kysymykset, teollisuuden tukiaiset ja pakko teke, teollisen tekijäoikeuksien siirto, teknologian siirto, niitä ei ole katsottu. Mä olen markkinoille päässeet muilla alueilla, päässyt eteenpäin. Me rakastamme tilannetta, jossa saisimme kestävän kehityksen tavoitteet osaksi vihreätä ohjelmaa ja sopimuksia ja tähän me pyrimme. Ja sitten due diligence. Komissio kovasti painotti viidessä sopimuksessa, että kestävyyden pitää olla osa yritysten hallinnassa. DG just tekee työtä. Ja tämä due diligence tässä to, tuotantoketjussa me tulemme käsittelemme huhtikuussa 2020 toisen tutkimuksen ja sitten toisen tutkimuksen myös asiasta. That, sure. Tähän sitten palaamme varmaankin toiselle kierrokselle ilmoittautuneita on 19 kappaletta, mikä eh, merkitsee eh, puolitoista minuuttia maks tasan per nenä. Ima Rodriguez. Presidente, gracias komisario por su intervención. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös selkeistä sanoista komissaarille. Muutama kysymys. Te viittasitte siihen, kuinka tärkeää on koordinoida kauppapolitiikkaa ja teollisuuspolitiikkaa. Ja haluaisin kuulla, minkälaista koordinaatiota tässä nyt tehdään ja miten näitä puolia voidaan vahvistaa, jotta taloutemme kilpailukyky edistyisi. Sitten maatalous. Te tunnette sen erittäin hyvin ja tiedätte, mitä ongelmia alalla on. Ja yksi asioista, joista valitetaan, on se, että ei ole vastavuoroisuutta kolmansien maiden kanssa, eli että ne eivät noudata vaikkapa kasvinsuojeluasioissa samoja standardeja. Meillä on tiukemmat ympäristö- ja muut normit. olisi tärkeää, että olisi vastavuoroisuutta eikä välttämättä etusijaisuuskohtelua. Eli tästä kuulisin lisää. Sitten, miten päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yleinen tullietuusjärjestelmä ja ihmisoikeudet. Olen huolissani siitä, kuinka hitaasti tunnustetaan se, että jossakin asioissa on tultu tavallaan rajatilanteeseen. Eli miten tätä tilannetta voitaisiin parantaa? Thanks for being here, and I think it's... Eh, kiitos komissaari, että olet paikalla. Mutta hyvä tällainen strukturoinen vuoropuhelu tietenkin E-, e-, eilen Alankomaiden äänestyksen tulkinta. Tulos oli niin niukka, e-, eikä kannattaisi nyt varmasti sitten komission kanssa vielä jatkaa keskustelua kaupan nyky, nykyisestä suunnasta. Monet nimittäin olivat erittäin kriittisiä Hollannissa koko sopimuksen suuntaan. Ja ainakaan sitä ei välttämättä sitten asianlaisesti viestitty eikä, eikä siitä tiedotettu meillä ei, minkäännäköistä yksimielisyyttä tietysti voidaan aloittaa uudestaan, mutta tässä on kannattavat aika ristissä. Se on tietysti erittäin hyvin kiinnostavaa jatkaa kuitenkin tästä tulevaisuuden kaupan keskiössä olisi, olisivat tämä avoimuus kesken, mitä nämä tulee, tulevaisuuden kauppasopimukset pitävät sisällään. Minun mielestä niihin sisältyvät myöskin ne, joista neuvottelut ovat parhaillaan meneillään. Mutta entäpä sitten juuri Australia ja Uusi-Seelanti, onko se sitten vielä kokonaan uusia tarkoitettu. Sitten nämä torjunta-aineet, kollega jo viittasi siihen, tämä kansalaisyhteiskunnan tiedonhalu mikä tietysti huolestuttaa äh, äh, Yhdysvallat, Kanada te, teitä äh, painostavat niin, että täm, näitä näin, torjunta-ainetasoja voitaisiin muuttaa sitten suotuisemmin. Onko, onko, onko Yhdysvallat mieltänyt, että ei meillä ole mitään myöntymishenkiä? Kiitos. Rafaela. Um, Kiitos. Jatkan hollanniksi. Arvon komission jäsen, Kiitos siitä, että tulitte tänne ja toivottavasti näemme teitä entistä useammin täällä Intavaliokunnassa jatkossa. Kansainvälisen kaupan tulevaisuus ei ole mitenkään varma ja kuten tällä viikolla on nähty, kansainvälisiä kauppasopimuksia tuetaan vain rajallisesti ja meillä on todellisia haasteita, jos haluamme vakuuttaa ihmiset puolellemme tulevissa kauppasopimuksissa. Minusta tämä on mahtava haaste. Alahuone äänesti eilen Alanko maissa niukalla enemmistöllä SETAn, SETA-sopimuksen puolesta. Ja nyt jää nähtäväksi, hyväksyykö ylähuoneemme sopimuksen. Ja kysyisin, voisitteko kertoa yleisesti, mihin toimiin ehkä lähtisitte, jos jokin jäsenvaltio äänestäisi SETAn kaltaisten sopimusten ratifiointia vastaan? Mitä tästä seuraisi? Ja miten suhtaudutte ja minkälaisena näette Euroopan kauppapolitiikan tulevaisuuden, kun nämä asiat otetaan huomioon? Kuten sanoin, meillä on todellisia haasteita edessämme, kun halutaan mukauttaa kauppapolitiikkaa niin, että saadaan maailmasta parempi paikka. Sitten äh, sukupuolikysymykset, tasa-arvo ja kauppa Haluaisimme, että nämä näkökulmatkin otettaisiin mukaan vapaakauppasopimuksiin. Miten tähän voidaan päästä? Kiitos äh, äh, puheenjohtaja. Vaihdankin tästä saman tien italiaksi. Eh, Lyhyesti Yhdysvalloista. Se on monille sidosryhmille hyvin ongelmallinen ja kauppa toimiin liittyvää aggressiivisuutta pitää vähentää. Haluaisin kuulla hieman tarkemmin, miten tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä. Ja minun tavoin todella monet ovat huolissaan esimerkiksi elintarviketurvallisuudesta. Täällä puhuttiin torjunta-aineista jo paljon, kasvinsuojeluaineista. Ja kysyisin, aiotaanko vastavuoroinen tunnustaminen saada aikaan esimerkiksi lihan käsittely- ja pesuaineiden osalta. Sitten spesifi kysymys, aikooko komissio käyttää mandaattiaan sääntöjen mukaisuusarviointiin, kun katsotaan elintarvikesääntöjä. Tiedämme, että Yhdysvalloilla on vielä tulitariffeja tältä osin. Sitten komissio yhdessä EFSAn kanssa – Arvioitteko te mahdollisia GMO-viljelymahdollisuuksia? Ja tiettyjä, ollaanko madaltamassa tiettyjä yhdysvaltaistuotteiden tariffeja? Kiitos. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle. Kaupalla voidaan saada aikaan kestävämpi maailma. Oletteko te varma tästä? aamulla kävimme läpi EUn kauppa, kauppapolitiikkaa kertomusta, erilaisia sopimuksia. Ja kun katsotaan kestävää kehitystä ja sosiaalisia kysymyksiä, niitä ei näy aikaisemmissa sopimuksissa eikä edelleenkään. Eli uskotteko, että me voimme yhtä aikaa pyrkiä kestävämpään kehitykseen omalla diilillämme ja sitten toisaalta uskoa, että vaikkapa Indonesiassa metsäpolitiikassa toimittaisiin kestävästi tai vaikkapa Australia. Siellä tilanne on ollut katastrofaalinen. Ja me lisäämme usein kauppaa sellaisten maiden kanssa, joiden vaikutus hiilidioksidipäästöissä on valtava. Usein sanotaan, että kaikki sujuu hyvin. Minä en ole tästä vakuuttunut. Yhdysvaltojen osalta pitää puhua selkeää kieltä niin sen politiikka ja Trumpin politiikka on äärimmäisen aggressiivista. Puhutaan ekstraterritoriaalisuudesta ja Yhdysvaltojen oikeuksista. Yhdysvallat sanktioivat eurooppalaisia yrityksiä esimerkiksi Nord Stream hankkeessa. Miten komissio vastaa tähän? No ei juurikaan. Mini-TTIP-sopimus te yritätte saada tämän palaamaan takaoven kautta. Eurooppaa pitäisi kunnioittaa entistä enemmän. Kiitoksia, Marko. Kiitos kysymys. Minullakin on muutama kysymys. Ensimmäinen koskee ihmisoikeuksia. Te mainitsitte, että Kambodža on osittain vedetty pois yleisestä ja. Ja sanoit, että ihmisoikeuksista ei voi neuvotella ja ajatellen tilannetta ja huolimaa, huolimatta kentällä on liian kriittinen tilanne, jotta siellä olisi oikeusvaltioperiaate. Ajatellen äsken tästä keskustelua, jotka meillä oli Vietnamista, minä olen kauden vaiheella. Minä halusin kuulla, että minkälaisia ihmisoikeuskriteerejä komissio voi soveltaa tulevissa kauppasopimuksissa – ajatella myös yli, yleistä suostumusjärjestelmää ja ajatella heille maiden kytköksiä ja myöskin, jos halutaan johdonmukaisuuteen ulkosuhdepalveluiden kanssa, joka on antanut useampia lausuntoja Vietnamista. Ja miten lapsityön nollatoleranssia voidaan toteuttaa? Ja sitten kysymys yhteiskunnallisesta sukupuolesta, genrestä. miten sukupuoli otetaan huomioon vaikutusarvioinnissa ja tulevissa sopimuksissa. Ja joulukuussa hyväksymme taksonomian vihreän sopimuksen, jotta me koherenssia tavoiteltaisiin, niin miten kestävää kehitystä oikein edistetään. Yeah. Mr. Andrews. Edustaja Andrews. Mikrofoni. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komissaari. Minä kysyn EUn, UK keskustelusta nimenomaan Pohjois-Irlannin osalta tämä lisäpöytäkirja on ajanut sen nyt aivan ainutlaatuisen ennenkulmattoman tilanteeseen, mitä tulee kolmansiin maihin ja niiden suhteessa, suhteisiin. E-, e-, <clears throat> eli voinko kenties pohjois jotain hyödyttävää näistä tulevaisuuden <clears throat> kauppasopimuksista, kauppasopimuksista? Millä tavalla sitten esimerkiksi palveluja ja tuotteita edelleen voitaisiin pitää kaupan? tähän Onko jonkinlaista vahvistusta <clears throat> pyritty huomiota kiinnittämään siihen, että pohjois intressit, intressejä ajetaan sitten näissä kysymyksissä. Ajatellen vaikka rauhanrakentamista Euroopan tuomioistuimen tuomiovalta siellä, niin kuin lisäpöytäkirjassa sanottiin, sähkö, yhtenäiset sähkömarkkinatilanne niin saadaan voita, käytetäänkö sitten jotain äh, <clears throat> pakottamismekanismeja, jos maat eivät sitten näitä sopimuksia 2020 joulukuun loppuun mennessä ole kaikkien maiden allekirjoituksia niin, että kauppa ei sitten häiriintyisi. Kiitos. Thank you, Chair. Um, I have two questions. One is about the UK trade Kaksi kysymystä. Yhdistyneen kuningaskunnan kauppaneuvottelut, kaikenlaista viestiä sieltä tulee. Jos ajatellaan, mitä ne toivovat vapaakauppasopimuksesta, kuulemme, että yhdistyneen kuningaskunnan visio on olennaisesti sellainen, että he haluavat laatia oman lakinsa. Ja mitä tapahtuu, jos yhdistynyt kuningaskunta poikkeaa standardeistamme ja ei reilua avointa kilpailua hyväksy? Jotakin että brittiyritykset myyvät halvemmalla kuin eurooppalaiset yritykset, jota me haluaisimme välttää, mutta mikä sitten on meidän kunnianhimomme kauppasopimuksen suhteen? Olisiko muita realistisia sopimusvaihtoehtoja, kuten Kanadan tai Australian tyyli? Toinen kysymys koskee yhdistynyttä kuningaskuntaa. Hollanniksi sanotaan, kun kaksi Koira tappelee luusta, kolmas nappaa sen. Ja Eurooppa, Yhdysvallat, Kiina kiistoissa, kuka se on se onnekas kolmas. Olen iloinen, että meillä on vielä avoin vuoropuhelu Yhdysvaltojen kanssa käynnissä. Ja tapahtuuko mitään edistystä julkisissa hankinnoissa? Kiitos. Sitä saadi. Sitä saadi. <clears throat> Kiitos. Okay, Minä kiitän edeltäjäni, joka hän kysyi juuri minun huolillani karehtineen kysymyksen näistä Iso-Britannian neuvottelujen tulevaisuudessa. Se, sen voi nyt skipata. Näinpä yksi enää jäikään. Ja se koskee Kiinaa. Kuuntelin herra Borrellia viime viikolla Münchenissä turvallisuuskonferenssissa, jossa Borrell lausui, että että tässä on äh, Yhdysvaltain ja Kiinan välillä vallitsee tällainen bipolarisuus, kaksinapaisuus, tila, että ettei sitten tähän jäädä äh, äh, tavallaan siihen ikään kuin tähän kiistelyn tuoksinassa sitten menettää omia asemiaan Borelle ja tässä lailla, millä tavalla sitten tämä Lissabonin sopimuksen uudistamista uudistamiseen tarkoittavissa pyrkivissä neuvotteluissa. Millä tavalla nämä meneillään olevat neuvottelut nyt sitten tähän kuvioon istuvat? Sì, innanzitutto grazie Presidente. De Castro. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Hogania komission jäsentä. Hänen strategiansa Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltojen suuntaan on toiminut moniin teollisuuden tai elintarviketeollisuuden ja maatalouden huolenaiheisiin on vastattu ainakin osittain, että ja näitä pelkoja on voitu hälventää. Toivottavasti pian saadaan VTO-strategia ja voimme myös käyttää omia tariffejamme. Kysyisin Kambodžaan liittyvästä delegoidusta säädöksestä. Tässä puhutaan ihmisoikeusrikkomuksista ja riisi ei ole mukana tuossa delegoidussa olevassa luettelossa. Meillä on jonkinlainen äh, turvalauseke, joka raukeaa ensi vuoden tammikuussa. Ja ehkäpä olisi tarpeen, että tässä delegoidussa säädöksessä olisi äh, lausuma siitä, että jos markkinaolosuhteet jatkuvat nykyisellään, komissio jatkaa suojalausaken soveltamista. Muuten emme voi selittää sitä, miksi riisiä ei ole mukaan otettu tähän tuoteluetteloon. Mr. Ähm, Winkler. Uh, chairman, thank you very much. It's a pleasure. Kiitos komission jäsen. On aina mukava jutella komission jäsenen kanssa. Yksi kommentti ja kaksi kysymystä. Kiinasta kommentti on, Täsken tämän päivän tilannetta koronavirusta ja synkeät näkemykset, jotka siitä sukeutuvat. Oletus, että Leipzigissä tulisi tuloksia. Siinä EPP sanoisi, että tämä ei ole mikään ajoituskysymys, vaan laatukysymys. Kysymys ei ole takarajasta, vaan sisällöstä. Ja sitten meillä on ensimmäisen vaiheen sopimus Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa – Eilen maatalousvaliokunnassa keskusteltiin mahdollisesta kytköksestä, miten tämä Kiina-EU-sopimus ja, ja, ja tämän vaikutus EU-Yhdysvallat G9-sopimukseen. Maantieteelliset merkinnät kysymykseen. Komissiolla on erinomainen aloita. Meillä on tällä hetkellä 16 jäsenvaltiota tässä mukana. Keskustelitteko kiinalaisten kanssa, voisiko Kiina ottaa osaa tähän väliaikaiseen sopimukseen? Molina. Gracias, presidente. Buenas tardes Moreno. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Hienoa, että komission jäsen on täällä. Eilen saimme hyviä uutisia. Puhuin äh, Puhun äh, SETA äh, pysyvänä esittelijänä. Ja kuulimme nyt vihdoin, että Hollannin parlamentti sanoi sopimukselle kyllä. Nyt haluaisin kuulla, mitkä ovat seuraavat askeleet. Kanadalaiset ovat lähimpänä eurooppalaisia, usein näin sanoin. Siksi tämä sopimus on hyvin tärkeä. Se on enemmän kuin kauppasopimus. Tässä olemme tilanteessa ja sopimuksessa, josta kaikki hyötyvät. Olen saanut tavata eri tason kanadalaisviranomaisia ja näyttää siltä, että me hyödymme sopimuksesta jopa enemmän kuin he. Eli miten tässä mennään nyt eteenpäin ja miten sopimusta voidaan täytäntöpanna oikealla tavalla. Ja sitten toinen kysymys, jonka otan usein esille – Burton-lainsäädäntö, joka liittyy yrityksiin, on tärkeää, että komissio todella ajaa eurooppalaisten yritysten ja eurooppalaisten valtioiden etuja. Gracias and Miss Dali. Kiitoksia sitten edustaja Dali. Kiitoksia. Mukava äh, aina äh, äh, tavata komissaaria avoimuus, avoimuuskommentit olivat varsin tervetulleita, huolettavat e, kaikkia kansalaisia pitkin Eurooppaa, ei sitten irantilaisia tässä, nyt kun on näitä yleis, yleisistä määräyksistä neuvoteltiin yle, julkisia hankintoja koskevassa neuvottelutilaisuudessa, minkä, millä tavalla Millä tavalla ne neuvottelut menevät, vieläkö uusista luvuista neuvotellaan? Onko tässä nyt sitten, kerrottiin, että asiat ovat jo re, reilassa, mutta kenties välttämättä eivät sitten olekaan. No, mitä sitten tulee Yhdysvaltain, Yhdysvaltoihin liittyviin kommentteihin, että kaikkea lukemansa ei pidä uskoa. Minä en ainakaan näin tee, mutta, mutta paljon, paljon on kyllä ollut tästä asiasta puheesta, että kyllä tämä valiokunta tarvitsee paljon vankemman vakuutuksen, koska Yhdysvaltain kaup, kaup, äh, kaup, äh, kaup, kauppaministeri uhkasi näille, niille ja näillä tariffeilla ja kaikki, että äsken annettiin ymmärtää, että näitä sääntelyverkostoja, sääntöjen äh, näitä aitoja tulisi voida madaltaa ja sitten vielä lopuksi, ja, ja olkoon nyt sitten näin. Thank you very much, Bernd, I will uh, try to keep me uh, to... Kiitos. Yritän puhua vain puolitoista minuuttia. Kiitos komissaarille siitä, että olette täällä. Ensinnäkin kahden väliset investointisopimukset Taiwanin kanssa. Mitä tässä tapahtuu ja liittyykö tämä neuvotteluihin Kiinan kanssa? Tämä on hankala kysymys. Ja sitten toiseksi olemme kuulleet, että investointisuoja välineessä on neuvostossa nyt menty eteenpäin. Onko tässä jotakin perää? Onko päästy todella eteenpäin vai onko tämä pelkkää sanahelinää koristelua? Olen tämän valiokunnan esittelijä. UK on vapakauppasopimus neuvotteluissa ja viime maanantaina kuulin Tässä nyt ristiriitaisia asioita, mutta haluaisin kuulla tästä prosessista hieman lisää. Kollegat eivät välttämättä ole tässä nyt suoraan mukana, mutta miten neuvottelut sujuvat kentällä, mistä aiheesta keskustellaan? Neuvosto haluaa laajentaa soveltamisalaa neuvotteluissa, eli mitä tähän liittyy? Gracias, presidente. Gracias, Eh... Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Uhat, joita liittyy kansalliseen kauppaan sisäisesti ja ulkoisesti, ovat asioita, joita haluan käsitellä. Ulkoiset uhat, yksipuolisuus, tulli, tariffit Trumpin puolelta ja niin edelleen. Miten komissio aikoo vastata Donald Trumpin uhkiin Google-veroa soveltaviin maihin, on myös uhattu sillä, että maataloustariffeja lisätään sitten, kun katsotaan näitä sisäisiä uhkia. Tässä te puhuitte tasapuolisista pelisäännöistä. Entä jos jalkapallossa 11 pelaaja pelaa 11 vastaan, mutta toisessa joukkueessa pallon saa koskea kädellä – toisessa taas ei. Eli nyt tässä on tapahtumassa tilanne, jossa aletaan pelata eri säännöillä. Miten tässä aiotaan toimia? Meillä on Pariisin sopimus, vihreän kehityksen ohjelma. Miten ne näkyvät kauppapolitiikassa ja miten aiotte toteuttaa nyt näitä kysymyksiä uusissa kauppasopimuksissa tai silloin, kun neuvotellaan uudelleen jo olemassa olevia sopimuksia? you. I think you... Kiitos. Request, but it doesn't... Ette noudattanut pyyntöjärjestystä, mutta väliäköhällä. Jos te haluatte välttää sen, että hiilitoimenpiteitä äh, pidetään verotoimenpiteitä, niin ottakaa se pois verotuksen pääosastona, osastolta. Mutta haluan puhua tästä ensimmäisen vaiheen sopimuksesta. Aluksi olette negatiivinen. Nyt olette nukkunut yön yli Kysyisin, tekeekö komissio mitään miettien EUn esimerkiksi kaupan diversifioitumista sitä, että sitä suuntautuisi muualle, ja sitten onko jotain juridisia haasteita tulossa? Mm. vielä kiitoksia puheenjohtaja. Aivan alkuun <clears throat> kiitoksia komissari Hoganille – sai kehuja avoimuuskommenteistaan. Meillä on täällä läpinäkyvä komissaari. Irlannin kollega, irlantilaiset kollegat ovat puhuneet, kysyneet näistä Irlannin muusta asioista. No, se, se, se, se, se, se ja säädökset, millä tavalla järjestelmä ollaan nyt sitten uudistamassa tuli, tuli näitä tuontietuusjärjestelmiä. Ja jos ajatellaan eh, eh, diversifikaatio, ympäristöstandardien eh, parantaminen, niin sitä kautta helpot tekemään näistä valvonnasta myöskin helpontaa helpompaa. Vapaakauppasopimukset sitten, parlamentti oli vankasti niin Vietnamin, Vietnamin sopimuksen puolella. Onko komissaarin, voisiko hän kuvitella nyt Indonesiaan kanssa tehtävä samantapaista sopimusta. Ja mitäpä Malesian suunnasta on odotettavissa, taikka, taikka tuolta puolella maailmaa enemmänkin näitä maita. Kiitoksia, Kampo. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tulee puhumaan Italia. Accordo con il Mercosur. Mercosur sopimus. Mitä aikomuksia teillä on? vaikuttaa siltä, että yksi jäsenvaltion hallitus ei ole valmis tukemaan sopimusta. Miten näette päästä tästä ongelmasta nyt yli? Tämä on aivan oikeutettu huolenaihe. Jälleen kerran kyseessä on kauppasopimus, jossa teollisuuden alat asetetaan vastakkain maatalouden kanssa. Ja tämä aiheuttaa huolta myös kuluttajissa. Aiotteko jakaa sopimuksen investointi- ja kauppaosaan, jotta voidaan päästä tästä jäsenvaltioiden esteestä yli. Sitten sopimukset Kiinan kanssa. Ollaanko arvioimassa syvällisesti sitä, miten eurooppalainen vienti Kiinaan vaikuttaa, miten, tai aiotteko VTOssa kysyä ja pohtia sitä, miten Kiina hankkii esimerkiksi yhdysvaltalaisia tuotteita, onko kaikki vto sääntöjen mukaista, joita te haluatte puolustaa. vto on tiettyjä kriittisiä kysymyksiä, aiotteko toimia Genevessä tämän asian tiimoilta? Thank you, Cher. Merci. Kiitos paljon komissaari läsnäolostanne. Haluaisin palata johonkin kohteen, Erityisesti tämä Airbus Boeing oikeuskiista olla jatkuvasti yhteydessä sekä viinisektorin että ilmailusektorin. Ja olen huolissani niin kuin hekin. Ja olen iloinen, että te pyritte dialogiin Trumpin kanssa, mutta hänpään ei kuuntele ketään ja meidän täytyy pitää rivit tiiviinä. Parlamenttikin pyrkii siihen, että tämä asiat eskaloituminen vähentyisi. Minä haluaisin vähän täsmennyksiä siitä, mitä komissio haluaa, mihin se pyrkii seuraavan kes- ensi kesäkuun ministerikokouksessa. Kollegat ovat Kiinan ottaneet esille. Me saimme hyviä uutisia EU-Kiinan sopimuksesta, mutta sitten on EUn ja Ki- äh, Yhdysvaltain ja Kiinan välinen sopimus myöskin. Sitten on tämä kysymys teollisuus tekee suojasta ja sitten alkuperämerkinnöistä. Miten me saamme meidän alkuperämerkintäjärjestelmämme kunnioitetuksi Kiinassa todellakin? Kiitoksia. Kiitoksia. Komissaari, huomata, että, että äh, valiokunta pursuaa tietoa ja kiinnostusta ja innostusta. Nyt, äh, olet mukava äh, tehtävä vastata tähän kysymystulvaan kymmenessä minuutissa. Toki me olemme joustavia. Ja äh, tuossa Agrissa olen kyllä saanut harjoitusta tällä, tällä saralla, näin voidaan sanoa. No niin, äh, ensin äh, teollisuuspolitiikasta on vastuussa toinen komissaari, mutta meillä on ollut pari viikon aikana ja keskustelua tästä ja tuleva, ne tulevat jatkumaan vielä seuraavat pari viikkoa ennen kuin tästä tämä julkistetaan. Pitää tietysti sitten aina tarkastella tätä eurooppalaista Green Dealia vihreää ohjelmauudistusta vasten nähtävä. Minä näen sen mahdollisuutena, jossa eh, Euroopan johtajat eh, kestävyyden nimissä ja, ja, ja, ja teknologian kehittyessä voivat sitten tarjota eh, yrityksille mahdollisuuden käydä kauppaa kestävältä pohjalta. Eli kyllä, kyllä minä olen hyvin luottavainen siitä, että tämä valitsemamme suunta on oikea suunta. Mitä sitten tulee vastavuoroisuuteen ja no-, normeihin viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, olemme pyrkineet rikkomaan nämä ei muut kuin, muita kuin tullirajoja, koska tässä tarvitaan jonkin, jonkin verran reiluutta myöskin kehiin, koska useinhan nämä ovat, raidat on pystytetty ihan poliittisista syistä täytyy insistoida, että EU ei tule standardia vastaista, vastaista tavaraa, piste. Ja täällä on pyritty sitten kaikki mahdollisin testein, kontrollein ja valvontatoimin varmistamaan, että näin, näin sitten myöskin tapahtuu. ja sitä sitten vastapuolelta olotetaan ihan sama, että heidän tuotteensa vastaavat meidän standardejamme nyt ja tulevaisuudessa. Eli sitten nämä, nämä eh, nämä kaupan, kaupan esteet ovat enimmäkseen poliittisia, eivätkä mihinkään tieteeseen tai muuhun tämmöiseen perustuvaa. En, en ar, ar, ar, arvele, ole arvioissani sitä kaupasta, di, mm, li, li, teidän kanssanne samalla linjalla ollenkaan, mutta oli, oli miten oli, lopputulos oli hyvä E, muutama viikko sitten emme voineet e, muista, muista edettä, e, kuvitella, kuvitelleet, että Alankomaat asettuisivat tämän sopimuksen tueksi. Sitten kun olemme sitä sopimuksen sisältöä oikein mm, tutkia, toivottavasti ihmiset karistavat nämä harhaluulot niskastaan, joka muu suunnalta tuputetaan. <clears throat> Jokaisessa sopimuksessa kerrotaan, minkälaisia rakenteita tässä noudatetaan, minkälaista vuoropuhelua käydään, minkälaisia paketteita, pakotteita on luvassa sitten, jos näitä määräykset ää, äh, ää, äh, rikotaan jos näitä kestävän kehityksen tavoitteita ei sitten välttämättä toteuteta, niin sitten meillä on omat keinomme sitten kääntää tämä vuoropuhelu, äh, tai vuoropuhelun kautta sitten tämä kelkka oikeaan suuntaan tämä, tämä on kenties se, mitä näissä kauppa, kauppasopimuksissa sitten tehdään vihreän kokemuksen perusteella vai ei. Kampoksen tilanne on, on toinen hyvä esimerkki, mitä voi tapahtua, jos Karille ajetaan. <clears throat> Mutta ensinnäkin meillä siis on tämä sopimus. Siellä sopimuksella, sopimustietä voidaan edetä tietyllä vauhdilla. Ja nyt olemme saavuttaneet aika paljon niissä mitoissa, mikä oli mahdollista. Äh, äh, äh, Pariisin sopimus yksin, niin me tietysti loppumattomasti voi tätä, tätä polkuakaan kulkea, jos, ja, jos Brasilia ja Japan muut jättävät niitä sitten noudattamatta, niin me sille mitään voi. Siis me voimme sitten omat korttimme iskeä pöytään pelotta mitä tulee tulevaisuuden sopimukseen tulee aina niissä sopimuksissa, joissa meillä on yhteinen mandaatti koskien tulevaisuuden, tulevaisia sopimuksia. Kyllä te tiedätte vastaukset, että se on ihan selvä päsiliha. Tämä on ollut hyvin selkeästi tullut ilmi kaikessa tiedotuksessa. Kaikki äh, tulevaisuuden kattavat äh, laajat kauppa, kauppasopimukset, äh, Pariisin sopimuksen seikat ovat siellä sitten väistämättä mukana olemme pyrkineet jo saamaan neuvotteluvaltuuksia esimerkiksi Australian ja Uuden-Seelannin suuntaan. Ei me nyt varmaankaan lähteä sääntöjä tässä rukkaamaan kesken neuvottelua. mutta mitä sen tarkoittaa tulee tulevaisuuden sopimuksiin, niin totta kai Pariisin sopimukset ovat niissä sitten olennainen elementti, ei, ei näissä nykyään nyt käytävissä niinkään. Tuliko tämä nyt selväksi? No joo, kyllä, mutta, mutta eihän tässä sitten ole juurikaan enää ei ole sitten maailmaan, maailmaan jää oikeastaan mitään, mitään, mitään sopimusta sitten, niin se, me kerron, minä kerron, missä oikeasti mennään. Olette tietysti eri, eri linjalla, ei se mitään. Mutta tulevaisuuden äh, kappa, kattavat laajat kauppa, kauppasopimukset varmistavat sen, että, että Pariisin sopimuksen äh, olennaiset osat toteutuvat. Näin on. Mitä sitten tulee äh, torjuntoainetasoihin Yhdysvaltojen suunta? Ei nyt ainakaan alaspäin rukata, se on ihan selvä nämä kysymykset, jotka Yhdysvaltojen suhteissa otettiin esille, eivät sisällä, sisälly tietenkään tähän meidän mahdolliseen näihin sopimuksiin, joilla näitä torjunta-rajoja käsitellään. Kauppahan on, kauppahan on tietysti jokainen, jokainen yhteinen asia, kun käsikädessä tätä taivalta mikä. Teidän näkemyksenne ja käsityksenne kaupasta sitten siellä alankomaissa, jos, jos teillä siitä on jotain, joka hiertää kengessä, se ilmoittakaa, kertokaa. Mutta täytyy myöskin miettiä, että mitkä, mitkä ovat kaupan hyödyt jos meidän täytyy ilmaista sitten, että jos joku on pielessä yhtä hyvin kuin se, ne asiat, jotka menevät hyvin parlamentissa, kansal, kansallisella tai Euroopan unionin tasolla, pitää pohtia, että kaupasta, kaupan siitä, miettiä sitä, mitä kaupalla mielletään ja mitä ymmärretään. Sama, sama tietysti pätee Alankomaihin. Ja muutama nämä fake news-tyyppiset misinformaatiot on siellä selvitetty. Josta en minä lähde nyt mitään tällaista hypoteesia tässä pyörittelemään. Neuvosto on siellä päätöksen mutta toivo, toivo, toivo on, olen toivoton. Kuten kuule, kuulemisissa, niin kun te kysyt, että eh, eh, EUn kauppa poli, politiikka pyrkii myöskin sitten sukupuolten tasa-arvoa sisältämään, sisällyttämään näihin kaupan, kaupan ehtoihin. Ne, ne, tämä tietenkin jatkuu. Nämä tulokset on luettavissa ja nähtävissä. En tiedä, mitä tähän nyt enää pystyn lisäämään. Ja tehän sitten arvioitte sen, sen miten laadukasta työtä olemme tehneet loppupeleissä. kysyttiin äh, Yhdysvaltain suhteista, kenties kollektiivisesti äh, kaikki, Yhdys, Kiinasta, USAsta. tässä on äh, tarkoitus, että pyritään rauhoittamaan parhaan, niin tässä yritän. Esimerkiksi viime perjantaina tämä on Yhdysvalloistakin tällainen käden, jos haluavat puhua meidän kanssamme ensinnäkin. Tässä keskustelut on tiedetty kuukaudeksi, jotta saamme sitten tästä päästä eteenpäin sitten nimenomaan juuri näistä torjunta-aineista esimerkiksi. <laughs> Mutta niin kuin sanottu, mitään standardeja ei, ei tulla laskemaan sen minkään, minkäänlaisten torjunta-aineiden, kasvinsuojeluaineiden eikä minkään muidenkaan aineiden osalta, toisin kuin kenties media yrittää uskotella. Mutta olen toivekas, kuitenkin, että Yhdysvaltain päästään joihinkinlaisiin sopimuksiin näillä neuvotteluvaltuuksiin, mitä meillä nyt on. Sen, niiden sisällä, mutta ei pitää olla 2018 Junckerin Trumpin tapaamisen, sen ei paljon mitään tapahtunut, koska ei se haluttu tämä puuttua sitten maatalouden ongelmiin. Me emme saaneet sitten julkisia hankintoja esimerkiksi Yhdysvaltain äh, puolelta hyväksytyksi tähän neuvottelupöytään. Mun tällä haavaa sitten nämä ovat jo ihan eri tasolla. Niitä arvostetaan ja kunnioitetaan, katsotaan mihin pitkälle päästä. Ei tämä ole sitä mikään TTIP, takaavan kautta saatu TTIP, tämä meidän Kanadan sopimuksen, niin se on ihan eri, eri levelillä. Mitä Indonesiaan sitten tulee, Tapasin eilen Indonesian ulkoministerin ja tein äh, päivän selväksi, että me pysty ratkaisemaan nämä kest, kest, kestävyyskysymyksiä. Sopimukset, sopimusta ei synny. Hän ymmärsi suoraa puhetta. Ja meillä on nyt työryhmä, jota yritämme sitten luoda Indonesian ja Malesian kanssa yhteistyössä näitä, näitä asioita setvimään. Tässä ei olla päästy vielä näistä neuvottelu, neuvottelussa esille tulleista asioistakaan yhteisymmärrykseen puhumattakaan tuloksista, mutta Malesian kanssa näistä ylipäätänsä ei mitään neuvotteluja ainakaan uudestaan avata. Se, se on hyvä mm, muistaa. Australiasta kysyttiin ja sillä tavalla, miten se kestävyyskysymys, ei, ennen kuin se ei ratkea, mitään sopimusta ei se myöskään Australian kanssa ei synny. Kyllä meillä on tilaisuus sanoa myöskin ei, jos, jos siltä tuntuu. ainakaan me suosittua sitten minään suosit, äh, hyväksymissuosituksen tänne parlamenttiin, jos siltä, siltä tuntuu. No, mit, mitä, mitä kannattaa äänestyttää joutavan päivästä asioita, jos se, äh, ihmiset eivät aina tajua, miten loogista elämä oikeastaan välillä onkaan. Mitä Kambodžan sitten tulee? Ja Castro ovat, nostivat tämän asian esille on hyvin yksinkertaista se, että, että jos äh, äh, ryhdytään, äh, ajatellen nyt sitä Kambodsan siellä vallitsevaa oppositiota, silloin jos se, sieltä tulee vastustusta, silloin meidän täytyy ryhtyä toimiin tietenkin Kambodsan kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta. Eli me voidaan nyt ainakin, voimme ainakin sen tilapäisesti perua. Kuten sanottu, nyt on ryhdytty aika vahvoihin vastatoimiin mutta äh, me täytyy se, että 22. päivä äh, äh, kelokuuta asti odottaa tämän delegoidun määräyksen asetuksen kautta. Kampuksella on sen verran aikaa sitten saada palata ruotuun, mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin ja, ja moniin muihinkin seikkoihin. Samoja, mitä samat asiat on siellä toteutettava, mitä muutakin oikeutta odotamme. Ja tiedän, että Italiassa tämä on arka, arka asia. Ja riisi, no miksi riisiä sitten ei ole, se on se tär- äh, herkkä, herkkä kysymys. No riisiä ei tähän, tähän otettu mukaan seuraavista syystä. Me arvasin, että tätä, tätä kysytään, niin tässä on mulle nootti muista, että me, meillä on tämän, äh, äh, tuljetusjärjestelmän käytäntöjen mukaisesti me tässä josta, että tarvitaan erilaisia ää, ää, var, var, erilaiset varmuudet sitten nämä alku, alkuperä alkuperä tekijöiden täyttämisestä. Tämä on tämmöinen legalistinen lähestymistapa. Mutta sitten tässä on tämmöinen, tällainen tilapäinen peruutusmenettely Kambodjan osalta on tarkoitus vain kannustaa sitten tämä edunsaaja yritystä noudattamaan sääntöjä, esimerkiksi juuri näiden muuden terveys- ja alkuperätekijöiden huomioimiseksi. Toivon mukaan sitten tässä tämän uhka, uhka, uhan hälmennettyä tai sen takarajan tuntumassa sitten saamme ratkaisun. Kiina. Kiina niin Minusta Leipzigin kokoukseen mennessä on vaikea kuvitella mitään sopimusta syntyvään koronaviruskin siinä kapultarattaisin tunkee. Mutta jos tietysti Kiinan kanssa sitten edetään, kun aika on kypsä ja olosuhteet otolliset. Mutta toki edistystä nytkin tapahtuu ilokseni, niin voin näin todeta. Mutta työtä on vielä tehtävänä. Sama koskee Yhdysvaltoja. Se on tilanne tällä haava No, no Brexit, Brexit on yleisesti ottaen muu toinen tällainen kaiken kattava kysymys. Me, me on UK kanssa tehty sopimus hyvissä, hyvässä uskossa. Ja niin siis tälle, tarkoitus on tietysti sitten kunnioittaa sopimusta, jos sen allekirjoittaa. Ensinnäkin tämä, tämä, tämä EUn UK vetäytyminen on laillinen, siitä, siitä ulospääsyä kun osapuolta sillä muussa tapauksessa tulee sitä rikkomusmenettä. Mitä sitten politiikkaan tulee, sen on enemmän toiveajattelusta kysymys. se on joku vaikeampaa viime aikoina erilaisten edust- ministerien, pää, pää, pääministerin ää, suusta, että, että, että, että halutaan oikeudenmukaiset lähtökohdat. Ja varmaankin sitten pyrkivät oike- tosissaan sitten noudattamaan sopimuksen ehtoja. Että e, e, kuvittelen, että e, hyvän us- yhteistyön ja hyvän tahtoisuuden hengessä – Eh, sekä Isossa Britanniassa että, että EU-ssa mm, noudatetaan näitä. Meillä on neuvotteluvaltuudet eh, eh, tässä luvassa viikolla tässä, no, tämä on lähes naapurimaa tuossa takapihalla, siinä on aina ollut ja tulee aina olemaan, niin se on missään kaukaisuudessa, niin kuin jotkut nämä Aasian maat. Me, me suostu tietenkään lähtemään minkään brittimedian pahan äh, suopuskampanjoihin äh, mukaan, eikä myöskään sitten tällaista ennakolta sovittuja äh, mä, sopimuksia ole olemassa. Ne kaikki neuvotellaan. Ne ensi viikolla sopimukset, neuvottelut alkavat, kymmenen kierrosta on luvassa kesäkuun lopun, lopun mennessä pääministeri Johnson pitää päättää, haluaako jonkun jonkinlaisen siirtymäkauden sopimuksen siinä vaiheessa, että joka tapauksessa tarvitaan lokakuun loppuun mennessä, koska parlamentti ja muut poliittisten, muiden, parlamentin ja muiden poliittisten rakenteiden pitää saada sanoa, että ovatko he yhtä mieltä vai eivät ole. Eli tässä on äh, aika, aika tiukka aikataulu näistä kymmenestä äh, pääkohdasta. Jos yhdistynyt kuningaskunta lipeää, näistä eu säännöistä, mitä kauemmas e-, ajautuvat näistä meidän perussäännöistämme ja määräyksistä, sitä hankalammaksi tämä käy. Byrokratia, byro, byrokratia rattaat alkavat jauhaa sitten, mutta nämä jauha tosi hitaasti siinä tapauksessa. Jäsenmaiden on havahduttava tähän faktaan, että, että, että että 20, äh, tämän vuoden äh, joulukuun loppuun mennessä äh, EU irtautuu näistä kaikista yhteisistä sopimuksista. Ja siinä vaiheessa että on, on ihan uudet ajat, mutta minusta nyt tuntuu siltä, että jäsenmaat eivät oikeasti ole tehneet suunnitelmia sen, sen paremmin kuin brititkään. Eivät oikein tarkkaan tiedä, mitä sitten tapahtuu, kun irtautuvat tulliliitosta oli sopimus, sopimusta ei, tilanne on eh, jopa sopimuksen mukaan, mukaan eh, syntymisenkin jälkeen. Muutokset ovat, ovat mittavat matkustukseen, käyntiin kaikkeen eh, kanssakäymiseen liittyvissä seikoissa. Eli kannattaa todella valmistautua huolellisesti ja perusteellisesti. VTOsta sitten Euroopan unioni on tehnyt ehdotuksia 16 e jäsenmaata on kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme. E, tässä prosessissa on tar- tarkoita, halutaan niin tällainen väliaikainen ne- neuvotteluelin, joka on riippumaton, niin pitkä aika mahdollista. Nyt pyritään jo tätä vatamuselintä e, muuttamaan, niin me olemme hyvin, hyvin tyytyväisiä tässä, tässä vaiheessa siihen. Ja lähi- lähiviikkoina voimme sitten tavallaan syöt, äh, syöttää lisää informaatiota tähän prosessiin niin, että saamme sitten kesäkuksi tämän valmiiksi. Helms Burton asia sitten otin sen Yhdysvaltain kanssa esille, mutta en ole saanut vastausta, mutta kun saan, niin saatte sen kyllä sitten tietoon. Onko Taivan, Taivanista jotakin infoa? Kuin herra Hansen kysyi. No niin, siinä on Taivan muistiinpano luntti. Niin, äh, Taiwanista vain yksin. Tässä äh, Kiinan Taiwanin kanssa äh, siis käydään neuvotteluja siltä pohjalta, että, että Kiina ja Taiwanin tavaran vaihto on aika integroitua, eli ei niitä voi erittää toisistaan Täytyy nyt katsoa, mitä Kiinan kanssa käytävien neuvottelujen tuonepana tänä vuonna käy. Jos Kiina edist, Kiinassa edistytään, niin Taivan tulee siinä äh, samassa, samassa junassa sitten. Ajatellen Yhdysvaltain ja Kiinan välisiä sopimuksia, äh, me olemme julkisesti todenneet, että tämä on on tällainen aika erikoinen sopimus, että Tokko täyttää VTOn määräyksiä. Tämän näkemyksen olemme julkilausuneet lähiviikkoina tää, päästään tässäkin varmasti jonkinlaiseen eteenpäin, mutta siltä nyt näyttää, että, että ei, ei, se, ei se oikein istu, istu näihin sääntöihin. Sitten Äh, äh, herra Kelly, puhui näistä tullitusjärjestelmistä ja, ja, siitä, ja tässä plusversiosta, jatkuvatko ne jat, tulevaisuuden ensi vuoden loppupuolella äh, käynnistämme tämän prosessin ja se varmaan käytetään sitten parlamentin ja muiden asianosaisten kautta, jotta saadaan sitten siihen riittävä hyväksyntä taakse. Katsotaan sieltä GSP Plus, uusitaanko sitä, jatketaanko sitä vai tuleeko siitä ehkä parannettu versio nähtäväksi jää. Kyllä Dali kysyi Merkosurista. Poliittisessa luvussa on, on jotakin vielä mm, asioita, jotka pitää ulkosuhdeosaston kanssa sitten hioa, ja, ja näitä sopimustekstejäkin sitten vähän synkronoida meidän, meidän lakitekstiimme mukaisiksi. Mutta neuvottelut sinänsä ovat aika pitkä. Ja Airbus, Airbusin ja Boeingin ö, ö, tilanteesta kysyttiin. Katsot, katsotaan sitten, mitä paneeli, Boeing-paneeli tuloksekseen saa, niin sitten odotetaan sen tuloksia. No minä olen vähän eri mieltä siitä, kannattaisi olla neuvotellut heti saada Yhdysvaltakin jonkinnäköinen sitoumus neuvottelujen käynnistämiseksi. Jos Yhdysvaltojen puolelta olisi halu, halua, niin meiltä sitä varmasti löytyy. Mutta onneksi, onneksi viime perjantaina näitä, näitä tulleja ei sitten no, tämän Airbus Boeing akselin ulkopuolelta lisätty maatalous on muutenkin tarpeeksi suurissa vaikeuksissa tuolta maataloudesta lähtien, lä, läksiäkseksi lanseerasin tällaisen viini yhteistyösopimuksen, jossa byrokratia helpottui ja keveni ja mahdollistettiin sitten myöskin viljelijöiden tuen, helpotettiin viljelijöiden työn hakua ja viinisektori ainakin tuolla oli tyytyväinen tulokseen. Ja toivon mukaan siitä sitten koitui laajemmaltakin akua. Ähm, äh, ainakin mitään markkinahärjöitä ei ole vielä ilmennyt, ainakaan tästä syystä. syystä. Ja, sit, ja sitten jos meillä on jonkinnäköistä vinkkiä, että tämän on käynyt, niin sitten tietysti että ja markkinajärjestön äh, palataan ja pureudutaan. Tietysti tässä äh, jäsenmaat voivat ehkä näitä valtionapusääntöjä sitten helpottaa ja, ja, ja ja tähän alkuun ainakin, ettei tarvitse, tarvitse heti EUn rakenteisiin turvautua, järjestelmiin turvataan. Kuten sanottu, Kiinan kanssa työt etenevät. Kiinalaiset ovat antaneet ymmärtää, että, että mallis, ma, marraskuinen sopimus on yhä voimassa ja sitä noudatetaan. Yeah, no, uh, thanks a lot for this, uh... Kiitos Siinä kallattiin 20 kysymystä ja kommenttia. Nyt meillä on selkeämpi kuva kuva unionin tilanteesta ja voin taata, että kommentoimme yhteistyötä edessäkin, vastaisuudessakin. So, if, oh, if anybody would leave the room, please do it quietly. And, uh... No niin, jos olette nyt äh, lähdössä salista, tehkää se hiljaa. Siirrymme kohtaan 13 seurantaryhmien toiminta ensin. Sveitsiryhmä ja Era Woburn. Thank you. Kiitos EFTA-maiden valvontaryhmä. Tässä on Sveitsi, Norja, Islanti, Liechtenstein. Meillä oli toinen kokouksemme 27. tammikuuta. Meillä oli EFTAn pääsihteeri Andri Getas ja varapääsihteeri Helge Hoff ja Andrew Luthersson. meillä oli esityksiä EUn ja ETA-maiden sopimuksesta. että sihteeristö esiintyi, että vapaakauppaverkosto käytiin läpi ja sitten myöskin etäsopimus. sopimus Tänä vuonna EFTA juhlii kymmenettä 16 ja vuosipäivänsä etä on nyt 25 vuotta vanha. Me käsittelemme sitä, mitä vaikutuksia yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksella on, koska he jättävät myös etan. EU-EF-maat käsittelevät omaa erosopimustaan myös, mutta nekin valmistautuvat siihen, että sopimusta ei synny. Me puhumme myöskin tulevista suhteista Sveitsin kanssa ja kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta ja osallistumisesta sisämarkkinoille. Siellä on toukokuussa kansanäänestys ihmisten vapaasta liikkuvuudesta ja Sveitsi ei allekirjoita puitesopimusta EUn kanssa ennen kuin kansanäänestys on pidetty. Selvä oli myös, että suurkeskustelut kiinnostaa EFTA-maitakin. Niillä on myös sopimus, joka täytyy ratifioida – Noissa maissa on keskustelua Norjassa ja Sveitsissä erityisesti vähemmän Liechtensteinissa ja Islannissa. Puhumme maailmankauppajärjestöstä myös ja sitä, miten EFTA-maat ovat käsitelleet tilannetta eri tavalla, mitä tulee tähän arbitraasisopimukseen. Norja on ja mukana ja Sveitsi on kokouksen jälkeen, kokouksen jälkeen liittynyt myöskin. Lyhyesti käsittelimme myös Sveitsin ja Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvotteluja, mutta niissä ei ole kovin pitkälle päästy. Seuraava seurantaryhmä on 18. maaliskuuta mä kutsun tästä. Ja vielä tapaamme uudet varjoesittelijät myös vihreille, vihreiden kanssa. Not the case, then... Kiitoksia. Onko tähän lisättävää? Jos ei, siirrymme eteenpäin. Mainitsitte Merkosurin, Woburn ja seuraava ser- seurantaryhmä käsittelee juuri Merkosuria. Tästä vastaa Kanjas. Kiitos. Minulle on sanottu, että minulla on liian kiire, kun tässä puhun. Yritän nyt hieman hidastaa tahtia. Merkosuurseurantaryhmästä siis. Aina minulle sanotaan, että puhun liian nopeasti. 22. tammikuuta meillä oli ensimmäinen Merkosuurseurantaryhmän kokous ja siellä ensimmäistä kertaa katsoimme nyt sopimuksen nykytilaa. Sandra Gajina oli kauppapuolesta vastaavana, vastaavana ja Rova Lorenzo vastasi sitten ulkosuhdehallinnon osasta. Assosiaatiosopimus EUn ja Mercosurin välillä on periaatteessa sellainen, että kauppasopimus vuonna 2017 kesäkuussa saatiin allekirjoitettua, mutta poliittinen puoli on edelleen auki. Aikataulusta asiakirjan loppuun saattamiseksi. Tällä hetkellä asiakirja käy läpi oikeudellista tarkastusta. Näin komissio on todennut. Meillä ei ole vielä osvittaa siitä, milloin komissio esittelee tämän sopimuksen ja että neuvosto ja parlamentti voisivat sen hyväksyä. Ja voi olla, että tässä menee puoli vuotta tai vuosikin, pitkä aikaväli siis, jopa enemmänkin, mutta meille sanottiin, että no riippuen päivästä joskus sanotaan kuusi kuukautta, joskus kahdeksan kuukautta, joskus vuosi. Mitä me sitten voimme tehdä? Meillä on intavaliokunnan kuuleminen 20, 34. ja pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman mielenkiintoisen paneelin. Me, minä puhuin tästä jo seurantaryhmässä ja on tärkeää, että keskustelussa tulee esille erilaisia näkemyksiä liittyen sopimukseen sopimuksen kaupalliseen osaan pitää saada aikaan rikasta keskustelua, avointa ja vilpitöntä keskustelua tuosta sopimuksesta. Ja komissio aikoo matkustaa Merkosuralueelle toukokuun ensimmäisen viikon aikana. Seuranta ryhmän osalta aiotaan säännöllisesti tavata käsittelemään tiettyjä aiheita, aikatauluja ja niin edelleen. Katsotaan eri sopimuksen ongelma-alueita tai hyviä puolia ja pyritään saamaan näin mahdollisimman paljon tietoa ja keskustelua aikaiseksi kun tästä sitten saadaan komissiolta jotain uutta lopulta. Ei muuta. Muchas gracias. Any Kiitoksia. Niin, kysymyksiä. Seuraavaksi Marokkos, Marokosta. Much, um, we... Kielian, kiitoksia. Meillä oli 22. tammikuuta ensimmäinen seurantaryhmä Sinne jatkettiin sitä mielipiteenvaihtoa, jota valiokunnassa käytiin. Tämä oli se informaatio, mekanismi, jota me pyysimme, kun äänestimme Länsi-Saharasta, ja se oli myös ensimmäinen kohta esityslistalla, ja ulkosuhdepalvelua pyytettiin pitämään johdantoa EUn ja Marokkoon suhteista. DG Taksut käsittelee kysymystä lähinnä antavat meille kattavan raportin koskien mekanismeja, jotka antavat tulliviranomaiselle pääsyyn nopeasti länsisaaresta tulevien tuotteiden tullitietoihin ja tätä dataa on tarjolla kuukausipohjalla. DG Taksud kertoo, että Marokko antaa myös sellaista informaatiota, mitä mikään muu kauppakuntapani ei ole, ei ole antanut. Sitten käsiteltiin kauppaneuvotteluiden tilaa. Marokko keskeytti neuvottelut 2016 ja äskettäin on tavattu Marokon kauppaministeriä ja on mietitty, miten saataisiin neuvottelut alkuun uudestaan. Marokko halusi tehdä vaikutusarvioita ja haluaisi myös tietää, miten neuvotteluta modernisoidaan, kun EU-politiikka kauppapolitiikkaa on uudelleen arvioitu. Ja sitten keskusteltiin EU ja Marokon maantieteellisten merkintöjen, alkuperämerkintöjen tilannetta ja mietittiin, voitaisiko sopimuksen maantieteellinen ala uudelleen, koska tällä hetkellä siihen ei kuulu Länsi-Saharan aluetta. Um, any questions? Onko kysyttävää Meksikosta? Meksiko Sera, Kiitos puheenjohtaja kaikille tiedoksi. Tiedämme, että Meksikon sopimusta uudistetaan Ne tekniset neuvottelut saatiin vuoden 2018 huhtikuussa valmiiksi ja tuosta päivämäärästä joulukuuhun 2019 asti meidän piti odottaa Meksikon tarjousta mitä tulee tarjouskilpailuihin osavaltiotasolla Meksikossa. Ja siellähän oli vuoden 2018 heinäkuussa vaalit ja myös Euroopan parlamentin vaalit on nähty sen jälkeen. Ja tämä kaikki on hieman hidastanut toimintaa. Ja nyt katsotaan sitten, tai tässä oli vielä viimeinen sitoumus, johon tai jota Meksikon pitäisi noudattaa. Tämä liittyy yritysten markkinoille pääsyyn ja tarjouskilpailuihin, osallistumismahdollisuuksiin. Ja nyt äh, tässä voidaan mennä eteenpäin ja pyytää parlamentin suostumusta sopimukselle. Kyseessä on siis uudistamissopimus, joka menee alkuperäistä sopimusta paljon pidemmälle. Se on vuodelta 2000, se on nyt äh, kunnianhimoisin tähän sitä sopimuksista. Toivottavasti näin tälläkin kertaa nyt sitten käy. Meksiko on ponnistellut tässä eteenpäin esimerkiksi kestävän kehityksen edistämiseksi ja työoikeuksien toteuttamiseksi. Ja vielä piti Meksikon allekirjoittaa äh, ILOn yleissopimus 98 ja ratifioida se. Ja sitten äh, maantieteelliset merkinnät, se ei oikeastaan kuulu Meksikon toimintatapaan maataloustuotteessa. Sitten kaikkein hankalin työläin osa oli se, että löydettäisiin korvaamaan mekanismi ISDS-mekanismille. Ja seurantaryhmä, ja siinä oli mukana Mattias Jörgensen latinalaisen Amerikan edustajana. Haluttiin parantaa avoimuutta esimerkiksi Euroopan parlamentin ja komission verkkosivujen osalta. Kyseessä on poliittinen assosiaatiosopimus, emmekä saaneet tieto, joka koskee ulkosuhdepuolta. AFET johtaa työtä assosiaatiosopimuksissa, emmekä saaneet aina sopimuksen soveltamisalasta tietoa. Ja haluan korostaa sitä, että avoimuushan ei ole pelkästään tietyn EU-politiikan osa, vaan sen pitäisi olla osa kaikkea myös tällaisissa yhteistyö- ja assosiaatiosopimuksissa näin pitäisi olla. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. Ah. Kiitoksia kysyttämään. Ei näy olevan e-kauppa. Kathleen, ole hyvä. Not the rapporteur. Um. en ole esittelijä. Hän on Nicola Danti. Ei ole nyt enää täällä valitettavasti. Nyt tarvitaan siis uusi esittelijä. Dantihan lähti ryhmästä. 28. tammikuuta meillä oli toinen e-kauppaa koskeva seurantaryhmän kokous. Toimimme kahdessa osassa. Ensin kuulimme herra Kainert ja hän on EUn pääneuvottelija. Ja toisessa osassa sitten me kuulimme kuluttajajärjestö Beukin edustajaa näiden neuvotteluiden prioriteetteista. Pääneuvottelija kertoi nykytilanteesta ja kehityksestä edellisen kokouksen jälkeen. Neuvottelukierros oli marraskuussa. Ja tässä otettiin huomioon Davos ja pidetään silmällä VTOn tulevaa huippukokousta. Monet valtiot, yhteensä 83, ovat olleet rakentavalla tavalla mukana. Tässä on myös kehittyviä maita on ollut hienoa nähdä, että niin monet maat ovat lähteneet tähän monenväliseen aloitteeseen. Ja nyt on suunnitteilla keväälle kolme uutta neuvottelukierrosta ja tätä kautta voidaan päästä eteenpäin ja saada aikaan konkreettisia tuloksia jossakin aiheessa. So, as a commissioner also kuten komissaarikin totesi, edistystä on tapahtunut, mutta ei mitään sopimusta ole lähiaikoina odotettavissa. Oliko tässä kysyttävää? Sitten eh, Itä- eh, ja Etelä-Afrikka. Svankaan ei ole paikalla. 28. tammikuuta käytiin ensimmäinen keskustelu tästä se Bourgeois piti eh, yksikön pelkän ominaisuudessa eh, tästä eh, tällaisen antoi katsauksen asiasta. Ja seuraava neuvottelukierros 15-17 mm, tammikuuta. Ja tässä tässä vaikutuksen arvioinnista ja edistyksestä keskusteltiin. Se, sen, sen, minulla tieto tästä sitten Yhdysvaltoihin. Meillä oli 28. päivä tammikuuta Yhdysvaltain seurantaryhmä tapasi. Siinä oli puhe herra Hoganin Amerikan matkasta. Hän hiukan hillitä näitä tunteita ja saada sitten yhteisymmärrystä näistä tietyistä teknisistä kysymyksistä, kun hän tässä äsken juuri kertoi. Chiles, Chilenkin seurantaryhmä oli koolla. Raja. Very much, Chair. So... Paljon kiitoksia. Niin se on, että meillä oli ensimmäinen valvontaryhmä tänä vuonna 29. tammikuuta. Rova Eva-Maria Carajera briefasi meitä, hän oli kauppapääosaston latinalaisen, latinalaisen Amerikan osaston varapääjohtaja. Hän kertoi, miten Chile EU sopimuksen kauppapilarin uudistaminen sujuu. Vähän kontekstia. Tämä modernisaatioprosessi johtuu siitä, että sopimus ei toiminut enää globaalien haasteiden vuoksi ja EU-Chile kumppanuuden myötä. Meillä on monta kierrosta käyty jo, 26, ja meillä on sopimuksia alkuperämerkinnöistä, tällaista tekijäoikeuksista, investointituomioistuin ja energia- ja raaka-aineet, mutta Digitred oli sitä mieltä, että tilanne oli kuitenkin myönteinen eteenpäin päästään, vaikka Chilessä on kansalaisliikehdintää protesteja. Tunnelma oli sellainen, että uusi parlamentti voisi viedä neuvottelut pian loppuun. Toivotaan niin. Haluaisin myös, että uusi sopimus parantaisi ihmisoikeustilannetta Chilessä, alkuperäiskansojen tilannetta muun muassa – ja olen iloinen, että, että tässä on myöskin äh, suku, lukuja Me haluamme, että Chilean alkuperäiskansojen perusoikeudet kohenevat. Keskustelut olivat hyödyllisiä ja huhtikuun 26. on jokinlainen referendum – Ja täytyy ajatella, että siellä on myös protesteja ja Sarokersa on huhti-toukokuussa. Jännää ja kiinnostavaa aikaa neuvotteluiden vuoksi. Thanks a lot. Any... Kiitoksia kovasti. Oliko kysyttävää? Mennään, mennään Japaniin. Ai, anteeksi, sinä oli kysymys. No, es una simple información. Tiedoksi vain pieni lisäys. Olen Chilen parlamentaarisen yhteiskokouksen puheenjohtaja ja tarkoitus oli mennä lokakuun äh, turkoisella viikolla mennä Chileen, mutta maan hallitus kriisin ja muiden tapahtumien takia sinne ei voitu mennä ja matkaa lykättiin. Ja helmikuussa taas emme onnistuneet menevän Chileen turkoisilla viikolla, koska siellä on silloin parlamentti suljettuna. helmikuun niin kuin heidän elokuunsa, tai meidän elokuumme. Ja nyt tarkoitus on mennä maahan 4-6.3. Yhdeksän eri poliittisten ryhmien parlamentin jäsentä lähtee mukaan Euroopan parlamentista. Ja tästä tulee tärkeä vierailu 26. helmikuuta alkaa sitten valmistautuminen kansanäänestykseen, joka pidetään 26. huhtikuuta. Elämme jännittäviä aikoja. Seuraava Gini, Japani. Grazie, Presidente. La riunione del gruppo di monitoraggio. Kiitos. Intan Japanin seurantaryhmässä on voitu arvioida, positiivisella tavalla tätä talouskumppanuussopimusta Japanin kanssa. Tämä on lisännyt helmikuun 2019 jälkeen vaihtoa kummankin osapuolen osalta. Ja tämä osoittaa, että sopimuksesta on hyötyä sekä EUlle että Japanille. Tämä on lisännyt kauppavaihtoa, vaikka maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä on ollut vaikeuksissa. On allekir- korostettu myös sitä, että tässä on kyse muustakin kuin siitä, että tullitariffeja on laskettu, on vähennetty muita kuin tariffiesteitä ja on saatu panostettua palveluiden ja muiden mm, tarjouskilpailumenettelyihin. Japanin viranomaiset ovat toimineet hyvällä tavalla aina kun lainsäädäntö on pitänyt muokata. Ja Taksud on esimerkkinä ottanut esiin tullimenettelyt ja muut toimet, joilla on pyritty takaamaan se, että eurooppalaiset toimijat voivat toimia täysimääräisesti. Komission jäsen Hogan ja Japanin kauppaministeri ovat tapaamassa, jotta asia voidaan käsitellä korkealla tasolla eteenpäin. On myös katsottu, miten tämä vaikuttaa pk-yrityksiin. Täytyy myös katsoa näitä erilaisia ILOn ydinsopimuksia ja Fukushiman liittyviä kysymyksiä. Meidän seurantaryhmämme jatkossakin valvoo sitä, että sopimusta noudatetaan oikealla tavalla ja jos jotakin tulee esille, puutumme siihen. Sounds really positive, huh? yeah. Any questions? Kysyttävää. Hyvä. Kiinasta sitten, herra Vanka. Thank you very much. Uh, Olen kiitoksia. Hyvät kollegat, 5. helmikuuta meillä oli viimeisin monitorointiryhmän Kiinakokous, joka keskittyi kaksiin, kahteen asiaan. Ensinnäkin yleiskuva EUn ja Kiinan suhteista ja 2020 agenda. Meillä on kaksi tärkeää huippukokousta sen suhteen EU-Kiina huippukokous ensinnäkin maalikuun lopulla. Mutta koronavirus sotkee asioita ja kaikki terveyskysymykset. Ja syyskuussa erityishuippukokous Saksassa neuvoston puheenjohtajamaana – Meillä on paljon neuvotteluita Kiinan kanssa, investointineuvottelut, uusi yhteistyö, puitteet, ympäristökomponentit, yhteistyö. Näksi, no kaksi huippukokousta. Ja ne pitäisi olla keskusteluiden keskiössä, kun sen Hoganin kanssa näimme iso osa keskustelusta – keskittyi alkuperämerkintöihin, jotka käytiin Kiinan kanssa. Kysymys oli alkuperämerkintä neuvotteluiden loppuun saattamisesta ja tästä mahdollisesta vaikutuksesta. joka Yhdysvaltojen ja Kiinan ykkösvaihe sopimuksella olisi toisaalta EU-Kiina alkuperämerkintäsopimuksella – Komission jäsen Hogankin teki selväksi, että maatalouspääosasta ja kauppapääosasta ovat aika varmoja siitä, että EU-Kiina alkuperämerkintäsopimuksen säädökset ovat hyvät. Ja ne ovat vahvempi kortti kuin Kiina-Yhdysvallat sopimus. Toiseksi käsiteltiin EU-Kiina katto investointisopimusta, kattavaa investointisopimusta. Se oli hyviä ja huonoja uutisia. 20. tammikuussa on ollut kaksi äh, neuvottelukierrosta, joissa tarjouksia on rukattu. Komission mukaan kiinalaisten omistautuminen on myönteistä. Mutta Euroopan tarjous Kiinalle on kunnianhimoisempi kuin Kiinan vastaus, erityisesti markkinoille pääsy, investointien markkinoille pääsy. Ja sitten nämä tunnetut ongelmat. Tasainen pelikenttä, eli valtion yritysten seurattavuus, teollisten tukiaisten kehitys ja seurattavuus. Niistä pitää keskustella syvällisesti. Tilanne ei luultavasti parane. Jos terveysepidemiologinen tilanne ei parane, on mahdollista, että maaliskuun huippukokous pidetään videokokouksena. Kaikki valmistautuvat siihen. Lopuksi meillä oli edellinen ongelma. En toimimaan kokouksen puheenjohtajana, joten Immaculada Pinheiro oli sitä. Kiitoksia. Ei ole kysyttävää. Viimeinen Ukraina, edustaja Giori. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli seurantaryhmän kokous eilen. Siellä komission ja ulkosuhdehallinnosta oli niin edustajansa paikalla. Keskustelimme tuoreimmasta kehityksestä siellä. Siellä on kysymys tästä ensimmäisen sukupolven ensimmäistä äh, yhteistyösopimuksesta äh, vuodelta 2014. Tässä ja äh, tammikuun alusta 2016 on sovellettu tämän sopimuksen olennaisempia elementtejä. Herra Zelenski oli sitä mieltä, että, että työ, yhteistyö on temmin äh, helpompaa ja dynaamisempaa äh, tässä uuden hallinnon alaisena alaisuudessa vaikuttavat yhteistyöhalukkaammilta kuin aiemmin. Ja ovat äh, myöskin kompromissihalukkaita. Tuoreimmat tilastot osoittavat selvästi, että trendit ovat Äh, myönteiset äh, 24 äh, miljardin euroon päästiin äh, vienti tässä tavarakaupassa, koska kasvua edelliseen vuoteen oli 10 prosenttia. Tämä oli siis äh, vientiä 19,4 äh, äh, miljardia euroa meni tavaran tuontiin, tai siinä oli se liikevaihto sen verran, siinäkin selkeä kasvua. Sitten pitää vielä tuossa täytäntöpano saralla tehdä lisää työtä. Useimmat liitteet tuolla Ukrainan osalta täytyy saada meidän jatkuvasti muuttuvien sääntöjen mukaiseksi. mukaiseksi. Julkisten hankintojen ja monien muiden olennaisten lukujen osalta on saavutettu edistystä. Sitten mitä tulee Unkarin puutavaran vientikieltoon, siinä on, sitä on pyritty helpottamaan Niin, sitten oli vielä tämä kananliha-ongelma. Se on nyt saatu pois päiväjärjestyksessä. Ja, ja sitten on 2020 vuonna, eli tänä vuonna on tämä sopimusmäärä uudelleen neuvotella. Ukraina haluaisi jotain uudistuksia, mutta me haluamme laajentaa tätä. Me haluamme sen pysytellä kuitenkin tässä nykypuitteissa – Eipä juuri muuta. Thanks a lot. Any questions? It's not... Onko kysymyksiä, jos ei? Kohta 13 on käsitelty. Siirrytään kohtaan 14. Kampuksen tuljetuksen GSP-asetuksen mukainen väliaikainen peruuttaminen ja sitä koskevan menettelyn tämänhetkinen tilanne. Meillä oli tämä rakenteellinen keskustelu komissaari Hoganin kanssa. Tässä on delegoitu säädös ja, ja se käydään nopeasti läpi. Peter Bertz. Tervetuloa julkiselle palvelusta Hanna Marius. Tervetuloa. Ja Kampotsan suurlähettiläisenä on Pitset on paikalla. Tervetuloa. Peter, sinun puheenvuoro. Thank you very much. I think, um, commission... Kiitoksia. Komission jäsen Hogan taisi jo käyttää puheenvuoronsa tästä. Ehkä olen kertonut Kambodjan äh, etuskohtelumenettelyistä hieman lisää. Von der Leyen pyrkii siihen, että täytäntöön pannaan vapaakauppasopimukseen entistä paremmin ja otetaan kestävä kehitys, ihmisoikeudet ja työoikeudet entistä paremmin huomioon. Ja tämä toiminta on keskeis, keskeinen pilari ulkoasioissamme. Tähän liittyy myös kaikki paitsi aseet, aloite ja GSP-järjestelmä. Olemme aloittaneet vuoropuhelun Kambodžan viranomaisten kanssa ja 20. 2020 komissio hyväksyi delegoidut säädökset siitä, että osittain ja väliaikaisesti perutetaan Kambodjan tullietuudet. Ja heti seuraavana päivänä lähetimme tästä sitten selventämme muistion myös parlamentille. Tämä johtuu siitä, että Kambodjan hallitus on rikkonut kansainvälisten sopimusten ihmisoikeuksia, siviilioikeuksia ja muita, poliittisia oikeuksia. Ja on kuitenkin syytä korostaa, että vaikka tällainen väliaikainen osittainen oikeuksien peruuttaminen on tehty, tilannetta arvioidaan, jotta voidaan näitä tasapaino näiden rikkomusten ja toisaalta GSP-välinen käytön välillä on ollut hankala harjoitus. tuli etuus, kysymykset ja EUn standarditariffien käyttöönotto liittyy esimerkiksi elintarviketuotteisiin, kuten sokeriin. 21 prosenttia tai miljardi euroa on Kambodžan vienti EU-hun vuosittain. Tämä väline pyrkii auttamaan heikossa asemassa olevia valtioita diversifioimaan tuotantoa, tuotantoaan ja pääsemään kansainvälisiin arvoketjuihin. Ja siksi komissio haluaa jatkossakin tukea Kambodžan taloudellista kehitystä ja sen viennin moninaistamista. 80 prosenttia myös uusi teollisuus ja esimerkiksi teollis, tekstiilituotteet ja jotkin jalkineet nauttivat edelleen etuskohtelusta. Tässä toimitaan samalla tavoin kuin Myanmarin, Sri Lankan ja valko osalta aikaisemmin. Komissio kuitenkin uskoo, että että osittainen keskeyttäminen palvelee kahta tarkoitusperää ja nyt pitää jatkaa neuvotteluita ja vuoropuhelua hallituksen kanssa, jotta voidaan puuttua näihin räikeisiin ihmisoikeus- ja muihin loukkauksiin. Kambodža on kokenut hyvää kasvua viime vuosina – ja se esimerkiksi tuplasi vientinsä viidessä vuodessa. Ja meillä on nyt siis delegoidut säädökset tässä asiassa. Ja parlamentti ja neuvosto voi neljän kuukauden kuluessa reagoida tähän, jos ne eivät vastusta tätä päätöstä silloin 12.8. vuonna 2020 tämä uusi sääntö astuu voimaan. Me edelleen olemme sitoutuneita Kambodžaan ja seuraamme kansalais- ja poliittisten sekä työoikeuksien ja maa- ja asumisoikeuksien toteutumista. Kambodžan ensimmäinen julkinen reaktio oli, että Kambodža sitera edelleen on erittäin sitoutunut tehostamaan suhteitaan EU-hun ja edistämään yhteisiä etuja. Seuraava tilaisuus käsitellä asioita on maaliskuun puolivälissä Kambodža EU-kokouksessa. Ja silloin käsitellään täysimääräisiä kaikki paitsi aseet, oikeuksien, oikeuksien takaisin saamista, mutta tämä on Kambodžan hallituksen käsissä. Toivomme, että Kambodjan viranomaiset noudattaisivat velvoitteitaan ja kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työoikeusyleissopimuksia. Kiitoksia, herra Mario. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan ulkosuhde hallinto kantaa edelleen yhä voimistuvaa huolta Kambodjan kansalaisia muista ihmisoikeuksista. Eh, viime, viime vuonna eh, totesimme, tässä että esimerkiksi poliittisen opposition, eh, median ja kansalaisyhteiskunnan toimivaltuudet ovat entisestään supistuneet – Äh, mitä tulee sitten näihin äh, kauppaetuisuuksiin, äh, Kambodža on, niin kuin toisin kuin näissä ohjeissa edellytetään, Kambodža on selkeästi alkanut vainota merkittävimpiä oppositiovoimia sopistanut ja rajoittanut kansalaisten äänestysoikeuksia ja vaikuttamisoikeuksia. Ja, CNRPn äh, puheenjohtaja on pidätetty tämän oppositiopuolueen CNRPin RPin, äh, kieltäminen samoin kuin muiden poliittisten puolueiden toiminnan rajoittaminen ne ovat yhtenä ovat yhtenä, äh, pahimpia rikkomuksia 2019 helmikuussa käynnistettiin tämä menettelyn jäädyttäminen ja sen jälkeen on tapahtunut edelleenkin, ei ole tapahtunut mitään ratkaisevia muutoksia, pääoppositiopuolue on edelleen kiellettynä opposition ääni on vajennettu. Vallis, val, valtaa pitävä puolue on ottanut valtion ja hallinnon toiminnan yhä enemmän haltuunsa. Ja Kam, Kambosta on nyt enää ei on nyt, nyt enää vain yhden puolueen, yksi puolueen valtio, parlamentaarista oppositiota ei ole enää olemassa. Maan kaikki kunnalliset päättäjät on vaihdettu johtavan pääpuolueen edustajiin, joilla ei ole mitään äänestys, minkäännäköistä vaaleilla valittua valtuutustot. Täällä on vielä sitten pidätet, pidätettynä Xi, ja hänet on edelläänkään sitten saa osallistua mihinkään poliittisiin toimintiin. Äh, korkea edustaja Borrell tapasi Kambodjan ulkoministerin asemissa huhtikuussa viime, viime vuonna. Käytiin tätä sellaista hyväksi hyväkseen. Totesi, että Kamposan pitäisi välittömästi vapauttaa poliittinen mm, poli, poli, poli, teko ja poliittinen elämä. Ja puheenjohtajat Äh, lähikuukausina jatkamme edelleen yhteydenpitoa Kambodjan hallituksen kanssa ja pyrimme äh, korostamaan, miten äh, välttämätöntä Kambodjan on demokratian prosesseja vahvistaa ja saada sisäinen yhteiskuntarauha demokratian tuoksi. Kiitos. Kiitoksia. Heidi ensin kaksi minuuttia varjoesittelijänä. Uh, Kiitos komissiolle ja ulkosuhdepalvelulle. Olemme kyenneet seuraamaan ASEAN monitorointiryhmässä tätä. Seurasimme päätöstä, jonka komissio teki ja uskon, että päättely on tervettä. Lopputulema on oikeudenmukainen ja ottaa huomioon ajatellaan tosiaan näitä kahta päämäärää, jotka komissiolla on. Ehm, tämä valinnainen ja väliaikainen keskeyttäminen on oikea valinta. Ei pidä delegoitua säädöstäkään vastustaa, mutta me toivomme, että Kampanjan hallitus ottaisi huomioon sen tämän Rikonen säädöksen voimaanastamispäivä on 12.8. eli elokuussa. Ja on vielä vähän mahdollisuuksia vakuuttaa hallitukselle tätä. Olisi kaikkien edussa, jos näin ei kävisi. Pari kysymystä. Alueessa kaupassa saattaa tapahtua muutoksia. Onko komissio ottanut huomioon sen? Ne kaksi asiaa, jotka tulee mieleen erityisesti Vietnamin vapaakauppasopimusta ajatellen, sehän on valmis ottamaan kontolle vähän lisätuotantoa Kambodjan pussista. Joka ajateltu, että Kambodja saattaa vahvistaa suhteitaan Kiinan kanssa päätöksenne pohjalta. Haluaisin myös tietää, ja koska maa-oikeuskysymyksellä oli osansa tässä. Vuosia Euroopan unioni ja parlamentti ovat olleet huolestuneita tästä niin sanotusta verisokerista. Tiedämme, että kaupallisten väestöryhmien vankäyttöoikeuksia on kavennettu sokeri- ja vientiteollisuuden hyväksi. Tämä on ollut kattavaa ja hyvin perusteltua työtä ja uskon, että Varmaan kuulemme pian, mitä komissio suunnittelee Myanmarin suhteen. Kiitoksia. Edustaja Kelly. German. While it is indeed unfortunate that... Kiitos puheenjohtaja. On valitettavaa, että tähän on tultu. Kuulimme Hoganilta ja Borrellilta, Borrellilta syitä ja perusteluita täällä olen heidän kanssaan valitettavasti yhtä mieltä ihmisoikeuspuolen noudattaminen ei ole asiasta EU voi joustaa. Meidän täytyy nähdä Kambodžassa tässä asiassa selkeitä muutoksia. Ilmaisunvapaus, kokoontumisvapaus, työ ja maa-oikeudet ovat asioita, joissa on selkeitä puutteita Kambodžassa. Tätä ei voida hyväksyä. Kambodjan viranomaisilla on ollut lukuisia mahdollisuuksia korjata asia. Toivottavasti komissio myös kuitenkin jatkossa sitoutuu Kambodžaan ja valvoo ja seuraa tilanteen kehittymistä. Ja totta, toivottavasti näin saadaan sitten todellisia muutoksia. EU on Kambodžan merkittävin vientialue ja jalkineet ja tekstiilituotteet toivottavasti edesauttavat näitä muutoksia. Ja toivottavasti pystymme näyttämään, miten EUn kauppapolitiikalla voidaan edistää tärkeitä arvoja kautta maailmaan, mutta on kuitenkin arvoja ja tiettyjä linjoja, joita ei voida ylittää. On tiettyjä alueita, jotka ovat hyvin arkaluontoisia. Markkinoille pääsykysymykset, EUn markkinoille voi vaikuttaa siihen, onko kambodjalaisella työtä vai ei. Tunnustan kuitenkin sen, että tähän aivan viime, viimeisen keinoon piti turvautua. Ja ehkä tästä on hyötyä myös siinä, että varoitetaan muita maita siitä, että jos tar- tarve sitä vaatii, EU lähtee toimiin puolustaakseen ihmisoikeuksia. Well, I can be very, very... Kiitoksia. Group supports the line of the Commission and the line of the rapporteur. Um, seuraamme komission linjaa. En vastusta delegoitaa säädöstä kahdesta tärkeästä syystä. Yhtäältä Kambodjan tilanteen vuoksi ja toisaalta, ettei epäsjärjestelmää haitattaisi. Ja toisaalta komissiolla on uusi täytäntöönpano linja. Se on tosi tärkeä ryhmälle. Me tuomme sitä. Täällä on Kamputsen edustajia, suurlähettiläs ja muita näkevät, että komissa saa paljon tukea. Emme me tekään innostuneita ole. On paljon ihmisiä, lähinnä naisia, jotka työskentelevät jalkinateollisuudessa, vaateteollisuudessa. Me haluamme parantaa heidän elämää. Emme tehdä huonoksi, että muutakaan Kamputsian poliittista tilannetta, niin että me voisimme olla tekemättä tämän päätöksen. Merci. Kiitoksia, Marie. Je souhaite tout d'abord... Kiitos puheenjohtaja. Pyynnän kollegani Svenja Aanin nimissä anteeksi. Hän ei päästä tänne paikalle, mutta vastaa tästä kysymyksestä Renewssä. Kiitoksia komissiolle ja myös ulkosuhdehallinnolle. Kor- korva siis kollegani. Kiitoksia komissiolle analyysistä. Olemme siitä yhtä mieltä. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että osittain poistetaan näitä tulietuuksia. Tähän toimintaan piti tässä tilanteessa ryhtyä on nähty jatkuvia ihmisoikeusrikkomuksia poliittisen osallistumisen ja mielipiteen vapauden rajoittamisia hallituksen toimesta ei jättänyt meille valinnan varaa. Nämä EBA ja muut toimet eivät ole mikään lahja, vaan näitä etuuksia annetaan maille, jotka pitävät kiinni ihmisoikeuksista ja työoikeuksista. Mutta tässä tapauksessa näin ei ole tapahtunut. Tämä ratkaisu on viimeinen mahdollinen, mutta Kambodjan kohdalla meillä ei ollut enää muita toimintamahdollisuuksia. Meidän pitää osoittaa EU:ssa, että emme työnä päätämme pensaaseen silloin, kun näitä oikeuksia ei noudateta. Olen kollegani ja muiden kollegojen kanssa täysin yhtä mieltä tästä. EUn pitää toimia vakaasti silloin, kun ihmisoikeusrikkomuksia tulee ja meidän täytyy toimia niin, että tilannetta voidaan parantaa. Merci, Mr. Lacini. Kiitos, edustaja Lacini. Grazie. Kiitos. Vielä yksi asia riisistä. Sain siihen osittaisen vastauksen. Puhuttiin ihmisoikeuksista, en halua tässä nyt mennä liikaa taaksepäin, mutta tuntuu siltä, että käytetään kahta eri mittatikkua. Olemme juuri solminut sopimuksen Vietnamin kanssa, eikä sielläkään ihmisoikeustilannetta kunnioiteta parhaalla mahdollisella tavalla. Joten pohdin, miksi todella toimitaan kahdella eri nopeudella kauppasuhteissa, joita voidaan tavallaan verrata toisiinsa. Thanks a lot. Kiitoksia kovasti. Sitten äh, lähettiläälle vielä äh, puhe, puheenvuoro. Kolmisen minuuttia, olkapa hyvä. Um, thank you very much, Mr. Uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi ilmaiseen kiitokseni siitä, että heitä tässä mahdollisuuden olla täällä tänään. Itse asiassa herra Petersburgin Degetradeista ja ulkosuhde palvelut esittävät briefauksen, josta kiittäisin. Ja kiittäisin myös Inta-valiokunnan kunnian arvoisia jäseniä esittämistään kannoista. Ennen kuin tämä muodollinen menettely Kambodjan suhteen alkoi viime helmikuussa EU ja Kambodjalla on hyvät vuoropuhe näihin asioihin puuttumiseksi. mukaan lukee ihmisoikeudet, maakysymykset, työoikeudelliset kysymykset. Vaikka meillä Kampotsen hallitus on tehnyt paljon En tiedä, ymmärtääkö komissio, mitä olemme saaneet aikaan tänään. Siksi 12. tammikuuta 2020 komissio päätti ottaa käyttöön tämän osittaisen Kambotsan GSPn väliaikaisen osittaisen poistamisen. Kambotsan hallitus pahoittelee näitä päätöksiä. Korean hallitus on pahoillaan siitä, mitä väärinkäsityksiä on tapahtunut ja mitä nyt tapahtuu maassamme. Komissio myöntää, että komissio monilla alueilla edennyt tärkeällä alueella. Mutta Kompatse on itsenäinen suvereeni maa. Päätös on poliittisesti motivoitunut. Ja tässä on kaksinaismoraalia. Jos verrataan EUn käytäntöjä muiden maiden kanssa, kun viime vuoden helmikuussa muodollinen prosessi on lähtenyt liikkeelle, meillä on ollut erittäin aktiivista vuoropuhelua komission kanssa teknisestä tasosta lähtien poliittiselle tasolle olemme edenneet komission huolenaiheiden käsittelyn suhteen. Olemme antaneet komissiolle vastauksen. Alkan 12. joulukuussa annetun vastauksessa selkeästi selittämään, mitä hallitus on tehnyt. Tässä vuoropuhelukaudella on olennaisesti puututtu EUn äh, olennaisen lukuun ottamatta oikeuslaitosta, joka täytyy tietysti käsitellä poliittisesti suverenisti poli- Kambodžassa. Emme tietysti halua toimia, jotka potusmyydään suvereniteettiin, miten maa, mitä maa-oikeuskysymyksiin ja mediavapauteen tulee. Siellä on tapahtunut kohdituntuvaa edistystä. Ja, ja puutumme nyt viimeisiin puutteisiin. Kaikki mitä me olemme tehneet tähän asti, joka ei riko se me olemme tehneet hyvässä uskossa komission tiimi näkee, että, että me olemme saaneet ihmiset liikkeelle tekemään vaikeita uudistuksia, mutta me pahoittelemme komission päätöstä 12. helmikuuta 2020 tekemään päätöksen, jossa ei meidän ponnisteluja otettu kunnolla huomioon. Siksi Kampotsia sanoi, että se äh, on täysin päättävästi jatkamassa vuoropuhelua EUn kanssa vastavuoroisen kunnioituksen ja vastavuoroisten etujen hengessä. Ja me olemme monipuolue demokratioita tästä meillä on aikaa. Hyvät intavalikunnan jäsenet ja komission jäsenet, toivottavasti meillä on aikaa. Teillä on aikaa vierailla Kamputsassa nähdäksenne paikan päällä Kamputsan todellisuuden. Kiitoksia. And thanks uh, to all the members uh, for their... Kiitos kaikille jäsenille tuesta. Tässä otettiin joitakin kysymyksiä esille. Ensinnäkin Vietnamista. Parlamentti hyväksyi hiljattain vapakauppasopimuksen ja investointisuojasopimuksen Vietnamin kanssa hyvin pitkien neuvotteluiden ja keskusteluiden jälkeen sekä sisäisesti että Vietnamin kanssa. Ja on sattumaa, että samana päivänä hyväksyttiin kollegiossa tämä Kambodža-menettely. Mutta kuten tiedätte, tässä kyseessä on vietäminen Kambodžan osalta kaksi eri välinettä. Olemme sitoutuneet siihen, että oikeuksia kunnioitetaan. GSPllä annetaan yksipuolisia tullietuuksia ja vapaakauppasopimus syntyy neuvotteluiden jälkeen. Siihen suhtaudutaan ja katsotaan ihmisoikeuskysymyksiä eri tavoin. Joten kumpakin voidaan käyttää välineenä ihmisoikeustilanteen työ, til, työoikeustilanteen parantamiseksi. Pitää kuitenkin katsoa yksittäisten maiden tapahtumia. Olemme nähneet Vietnamin puolelta paljon halukkuutta toimia näissä kysymyksissä, kun taas Kambodžassa tilanne on mennyt takapakkia. Ja kun otetaan huomioon nyt tämä vapaakauppasopimus Vietnamin kanssa ja miten pitää nyt suhtautua sitten GSP-järjestelmän keskeyttämiseen, niin olemme olleet yhteydessä moniin yrityksiin, jotka ovat kääntyneet puoleemme. He, ne ovat huolissaan, ne tarvitsevat selkeyttä tilauskanan ja muun takia. On merkittävä ero, onko maalla yksipuolinen etuusjärjestelmä vai kaksipuolinen, kuten Vietnamin tapauksessa, kun halutaan tehdä tilauksia yrityksissä. Lähestulkoon puolet Kambodjan viennistä tuodaan EUn alueelle, eli olemme merkittävä kauppakumppani heille. Ja toivon tietysti, että tilanne parantuu ja täysimääräiset edut, edut saadaan jälleen käyttöön. Sitten maan anastus makistoissa ja niin kutsuttuissa ELC-kysymyksissä on päästy eteenpäin. Samoin öö, maa rekisteröinti kysymyksissä, nimityskysymyksissä on vielä ongelmia ja paikallistalouksien osalta on vielä hankaluuksia. Punaiset ja heidän toimintansa aiheutti aikaisemmin ongelmia, eikä tilannetta voida nopeasti ratkaista, mutta tässäkin painostamme Kambodjan viranomaisia toimimaan. Kiitos. Kiitoksia herra Maurius. Kiitoksia komissiolle. komissio ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin riittävän pitkälti tämän, tämänpä tästäkin. Sepä yllättävää. Tavallisesti tilanne on ihan toisinpäin. No, mutta hyvä. Kiitokset tästä. Esitys kohtaa 14 on tällä hyvä. Nyt erittäin pikainen minuutin äh, tauko, koska seuraava esityslistan kohta käydään suljetuin ovin. Eli kaikki, eh, joita, eh, joilla ei ole oikeus istua täällä eh, suljettujen ovien takana pidettävissä kokouksissa, poistukoon.